Joten suuret kiitokset siitä, että olette näin loistava sihteeristön työntekijä. Minä lähden tammikuun lopussa, joten en jää kaipaamaan teitä yhtä paljon kuin muu valiokunta, mutta tiedän, että muu valiokunta varmasti teitä kaipaa. Kiitos puheenjohtaja. Oliko niin, että sanoitte, että me aloimme äänestykset kello 17.45, koska esityslistan mukaan täällä lukee 16.45. Eli minä protestoin, jos me tätä lykkäämme tunnilla, koska tämä on aikataulu, joka meillä on jaettu. Ja täällä lukee 16.45 alkaa äänestykset. Siksi tämä onkin esityslistan luonnos eikä lopullinen esityslista ja siksi minä kysyin, voidaanko tämä hyväksyä. Jos joku muu moittii tätä äänestyksen aikataulun muutosta, voimme ehkä käsitellä sen ensin. <laughs> niin minä olen tätä vastaan. Are the majority in favor? onko enemmistö sen puolesta, että muutamme äänestysaikataulua kello 17.45, kello 16.45 vai onko joku samoilla linjoilla kuin rouva Essayah ja protestoi? Eli 16.45 lukee täällä esityslistassa ja te lykkäätte sitä kello 17.45. Näin on ja siksi minä pyydän kaikilta koordinaattorilta asialle hyväksyntää ja teemme tässä enemmistöpäätöksen. Ovatko muut koordinaattorit sitä mieltä, että tämä käy? Igen, nem hiszem, hogy újdonságot fogok mondani. Általában azon az állásponton vagyunk, hogy igyekezzünk tartani a menetrend. Minun täytyy vain kertoa teille, että meistä meidän tulisi pitäytyä esityslistassa. Kaikilla on kovin paljon erilaisia velvoitteita ja meidän on kuljettava valiokunnan kokouksesta toiseen. Siksi kaikki yrittävät sopeutua esitettyyn esityslistaan ja minä kannatan sitä, että pidetään alkuperäinen esityslista, mutta jos enemmistö on toista mieltä, voimme luonnollisesti siihen tyytyä. Uh, Oletteko te tyytyväinen tähän muutokseen? Señora presidenta, si yo veo el orden del día, veo que vamos... Hyvä puheenjohtaja, olen nähnyt esitysistäni ja siinä sanotaan, että äänestys on lopuksi. Sen jälkeen kun, kun kaikki nämä mietinnöt on käyty. Minun mielestäni on loogista äänestää edellisten kohtien päätteeksi. Joka tapauksessa äänestys on siis viimeinen kohta esityslistalla. Minä ymmärsin, että otitte uuden esitystän siitä syystä, että Ajattelitte, että edellisten asioiden käsittelyyn kuluu enemmän aikaa. Kysymys on siis yksinkertaisesti siitä, miten paljon aikaa menee näiden muiden asioiden käsittelyyn. Tänään, Provalin Lin. Kiitoksia puheenjohtajalle. Minä olen ainoa meidän ryhmämme edustaja täällä, ja tiedän, että kaikki muut tulevat paikalla kello 16.45. Ja tiedän myös, että monilla heistä monissa muissa valiokunnissa kesken istunto niin, että en osaa sanoa oikeastaan tähän mitään. En ole vastaan enkä saa olla myöskään sen puolesta. Okay, thank you. Selvä, kiitokset. Henkilökohtaisesti pitäisin kyllä myös kiinni alkuperäisestä aikataulusta, mutta minulle kerrottiin, että koska meidän esityslistamme on sellainen kuin se on ja koska tässä oli tuo yhteinen kokous aluksi, tästä tulisi vähän hankalaa. Nyt kuitenkin on ehdotettu, että otamme äänestykset välittömästi, kun muut esityslistan kohdat saadaan käsiteltyä ja en anna tämän hidastua. Hoidamme tämän niin nopeasti kuin voimme. Sopiiko tämä kaikille? Siis kaikki eri ryhmien työntekijät voivat kertoa ryhmille, että seuraamme sitä, miten esityslista etenee, emmekä päätä tiettyä kellonaikaa, vaan äänestämme välittömästi kun kaikki nämä aiheet on käsitelty. Sopiiko kaikille? Kyllä. Right. The next. Selvä. Seuraava kohta esityslistallamme on Euroopan kansalaisten teemavuosi. Tässä on lausuntoluonnos ja esittelijä tai oikeammin valmistelija on Figureida. Kyseessä on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotus Euroopan kansalaisten teemavuoden luomiseksi. Ja annan puheenvuoron Rova Figueiredolle ja sen jälkeen pääosastojohtajalle Jean-Pierre Van Destinille, jota onkin korvaamassa Rouva Buick. Figueiredo aluksi. Obrigada, senhora Presidente. Ehm, quando solicitei esta Eh, este, o agendamento e um parecer... Kiitoksia. Kun pyysin tätä lausuntoa työllisyysvaliokunnalta, niin halusin kiinnittää huomioon siihen tosiasiaan, että työntekijöiden, maahanmuuttajien, naisten ja vammaisten oikeudet eivät jää huomiotta, etteivät ne jää taustalle Euroopassa. Sillä tässä nyt on kysymys Euroopan kansalaisten teemavuodesta. Emmekä saa jäädä vain johonkin sanahelinään, joka liittyy kansalaisiin, vaan meidän täytyy löytää paras mahdollinen tapa toimia tiedot siitä, että kansalaiset saavat oikeutensa, kaikki kansalaiset. Yes, jos esimerkiksi ovat olleet syrjinnän uhreja eh, jäsenvaltioista. Ja tämä valiokunta luonnostaan on sellainen valiokunta, joka erityisesti kiinnittää huomionsa työllisyyteen, yhteiskunnallisiin ongelmiin ja niihin, joilla on heikompi asema yhteiskunnassa. Näihin ryhmiin kuuluvat naiset, maahanmuuttajat, eläkeläiset. Ja tästä syystä halusin ottaa nämä kysymykset esille. Olen siis sitä mieltä, että on erityisen tärkeää että tässä lausunnossa otetaan nämä ryhmät esille juuri niissä asiayhteyksissä, joissa näin ei ole. Meidän täytyy huolehtia siitä, että syrjintää ei synny Euroopan kansalaisen temuodon aikana. On monia Euroopan kansalaisia, jotka ovat asuneet täällä jo useita vuosia ja he, kaikilla pitää olla samat oikeudet kuin niillä kansalaisilla, jotka ovat syntyisin eurooppalaisia. Kaikki ovat Euroopan kansalaisia. Mitään syrjintää tässä suhteessa ei saa syntyä maahanmuuttajien ja syntyperäisten eurooppalaisten välillä. Tämä kysymys ei tule esille komission alkuperäisessä ehdotuksessa. Sitä ei ole siellä tarkasteltu ja meillä on tässä useita ehdotuksia pohdinnoiksi. Kyseessä ovat konkreettiset viittaukset myös yksittäisiin artikloihin. Ja nämä muutosehdotukset, joita olemme tehneet, Niillä on viitannut suoraan näihin eri artikloihin ja varsinkin niissä on kaksi erityistä ajatusta, jotka liittyvät naisten oikeuksiin. Olen myös tarkastellut sitä lausuntoa, jonka tasa-arvovaliokunta on esittänyt. Ja haluamme kiinnittää huomiomme naisten syrjintään. Tämä koskee niin työelämää, jossa syrjintä on erittäin voimakasta edelleenkin. Eli kysymys ei ole pelkästään yleisesti ottaen työntekijöiden syrjinnästä, vaan syrjinnästä, joka kohdistuu nimenomaan naispuolisiin työntekijöihin joko palkan muodossa tai siihen, että urakehitys on vaikeasti toteutettavissa. Sen jälkeen väkivalta, ihmiskauppa, Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, sillä nämä ongelmat ovat EU-ssa edelleenkin voimassa. Ne ovat voimakkaina olemassa. Ja tänä Euroopan teemavuotena haluamme, että myös nämä kysymykset käsitellään. Kysymys on nimittäin sekä miesten että naisten, kaikkien kansalaisten oikeuksista, jotka asuvat ja työskentelevät Euroopan unionissa. He ovat syntyneet täällä, tai asuvat täällä. Ja heillä pitää olla käytössään kaikki oikeudet, yhteiskunnalliset oikeudet, työelämään liittyvät oikeudet, joista on määrätty direktiiveissä ja, ja jäsenvaltioiden lainsäädännössä. Sitten luonnollisestikin myös vapaa liikkuvuus on otettu esille ja olemme viitanneet perussopimukseen. Myös perheiden yhdistäminen tulee esille, sillä Euroopan kansalaisten teemavuonna myös tämä kysymys pitää ottaa esille, sillä tiedämme, että eri jäsenvaltioissa edelleenkään ei tuota oikeutta ole transponoitu lainsäädäntöön. Siinä on kuitenkin kyseessä jokaisen kansalaisen oikeus elää yhdessä muun perheensä kanssa. Tässä on myös erilaisia ehdotuksia, joiden joukossa mahdollisuus tarjota tietoa erilaisten välineiden olemassaolosta, jota meillä Euroopan unionissa on, kuten EURES-verkosto, liikkuvuuteen liittyvät kysymykset, eh, jotka kohdistuvat kaikkiin kansalaisiin, työskentely toisessa jäsenvaltiossa, työtarjoukset toisessa jäsenvaltiossa, maastamuutto, maahanmuutto, henkilökohtainen kehittyminen, koulutus ja työskentely. Ja sitten lisäksi käsitellään myöskin asioita, millä tavalla voidaan torjua syrjimistä, kansalaisuuteen liittyvät kysymykset ja sellainen syrjiminen, joka liittyy vapaaseen liikkuvuuteen, eli oikeus saada työskennellä ja asua toisessa jäsenvaltiossa. Esitän siis erilaisia ehdotuksia ja haluan tehdä ehdottoman selväksi sen, että Itse olen edelleen aivan sitä mieltä, että se mitä voidaan ehdottaa mm, koskien naisten oikeuksia ja vammaisten oikeuksia on tehtävä. Ja jäänkin odottelemaan mielenkiinnolla teidän panostustanne, kuten myöskin sitä, mitä komissio on mieltä tästä asiastakin. Uh, uh, uh, Kiitoksia. Ennen kuin kuulemme muita jäseniä, annan puheenvuoron viestintäpääosaston johtajalle. Olkaa hyvä. Eikö hän ole paikalla? Uh, Kiitos erittäin paljon puheenjohtaja. Haluan esitellä itseni. En ole Madame Wig, vaan Madame Tilys ja olen johtaja äh, viestinnän pääosastolla. Toivottavasti tämä tieto on tullut teille perille. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä tästä tilaisuudesta esittää komission ehdotus täällä liittyen tähän Euroopan kansalaisten teemavuoteen. Ja ihan aluksi haluan sanoa, että Euroopan kansalaisten teemavuosi on tarpeellinen ja erittäin tärkeä aloite. Tällaisina aikoina, kun meillä on talous- ja rahoituskriisi, on tärkeää, että taataan, että EUn kansalaiset ovat tietoisia heidän oikeuksistaan ja eduistaan EUn kansalaisina. Ja lisäksi on tärkeää taata, että he tuntevat olevansa osa eurooppalaista hanketta, joten tämä tiedotustoiminta teemavuonna 2013 on erittäin tärkeää, jotta voidaan valmistella tulevaa Euroopan vaaleja vuonna 2014 Lisäksi tämä on oikeastaan seurantaa parlamentin päätöslauselmalta 15.9.2010, jossa se kehottaa komissiota tekemään 2013 vuodesta Euroopan kansalaisten teemavuoden. Ja tarkoitus oli antaa mahdollisuus keskustelulle eurooppalaisesta kansallisuudesta ja myös tiedottaa Euroopan kansallisia, kansalaisia heidän oikeuksistaan, erityisesti liittyen viimeisiin muutoksiin Lissabonin sopimuksessa. Nykyinen talouskriisi on suurin haaste Euroopan unionin historiassa ja lisäksi on luottamuskriisi, aivan kuten komission puheenjohtaja teki selväksi omassa puheessaan Euroopan parlamentissa 28.9.2011. Tällaisina kriisiaikoina Euroopan kansalaisten tarpeet ovat tärkeämpiä kuin koskaan aikaisemmin. On erittäin tärkeää, että Euroopan kansalaiset tukevat uudistuksia, joita tehdään EUn tasolla, ja että he osallistuvat Euroopan unionin hankkeeseen. Mitä Euroopan unioni sitten tarkoittaa ihmisille? Vastatakseni tähän kysymykseen ihmiset yleensä liittävät Äh, Euroopan unionin vapauteen liikkua, opiskella, työskennellä EUn alueella. Ja tämä on tärkein hyöty, jota Euroopan unionista koituu kansalaisten mielestä. EUn kansalaiset pitävät liikkumisen vapautta tärkeimpänä oikeutena, joka tulee Euroopan kansalaisuuden mukana. Käytetään tätä positiivista mielikuvaa ja siihen, että voimme rakentaa kansalaisten luottamusta EU-hun. Tämä on tapa osoittaa kansalaisille käytännön kautta, että mitä tarkoittaa olla EUn kansalainen. Eli Euroopan kansalaisten teemavuosi on erinomainen tilaisuus osoittaa, että kansalaiset ovat poliittisen agendan ytimessä. Ja vielä voidaan esittää tai selittää, että mitä kansalaisuus tarkoittaa esimerkiksi äänestysoikeuksien osalta. Ja vuosi 2013 on tarkoituksellisesti valittu, koska se on yksi vuosi ennen seuraavia eurooppa parlamentin vaaleja 2014. Ja lisäksi se on erittäin tärkeä tilaisuus asettaa panna liikkeelle äänestäjät. Euroopan teemavuosi on myös 20 teemavuosi tai juhlavuosi EUn kansalaisuudessa, joka perustettiin Maastrichtin sopimuksella. On loogista, että kansalaisille ilmoitetaan ja informoidaan heidän oikeuksistaan ja siitä, että kuinka he voivat hyötyä näistä oikeuksista. Ja tämä on tärkein tavoite kansalaisten teemavuonna. vuonna liikkumisen vapaus ja asumisvapaus on todellisuutta silloin, kun ihmiset käyttävät tilaisuuttaan äh, opiskella toisissa maissa tai löytävät työn työmarkkinoilta Euroopan unionin alueelta. Olemme tietoisia siitä, että tämä vaatii tehokkaan järjestelmän oikeuksista ja mahdollisuuksista ja myöskin äh, sosiaaliturvajärjestelmän. Nämä työmarkkinat niiden pitää olla inklusiivisia ja vapaita kaikesta syrjinnästä. Ja kun puhutaan kansalaisista, niin me puhumme kaikista kansalaisista. Ja tämä tarkoittaa myös tietenkin työntekijöitä, naisia, opiskelijoita, kuluttajia, kaikkia kansalaisia EUn alueella. Tietoisuuden lisääminen mahdollistaa kansalaisten käyttää oikeuksiaan ja liikkua ja asua vapaasti Euroopan unionin alueella ja luoda omistajuutta ja saada parempi tunne siitä, että he kuuluvat Euroopan unioniin. Tämä myös vahvistaa Euroopan unionin taloutta. 2009 vuoden tutkimus osoittaa, että on erittäin suuri linkki sen välillä, että mikä, tai vapaan liikkuvuuden ja työmarkkinoiden tehokkuuden välillä yhtenäismarkkinoilla. Ihmisten liikkuvuuden lisääminen vaikuttaa positiivisesti yhtenäismarkkinoihin ja tämä lisää kasvua ja työllisyyttä. Eli Euroopan kansalaisten teemavuosi haluaa mennä pidemmälle kuin tiedottaa. Se haluaa stimuloida keskusteluja niistä eduista ja oikeuksista, ja oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen yhteiskunnassa ja sillä pyritään lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja ymmärrystä Euroopan unionin kansalaisten välillä. Avoimuus, solidaarisuus, tällaisten arvojen edistäminen on erittäin tärkeää, jotta voidaan estää nationalismin kansallistunteiden leviäminen. Tämä on komission ehdotus ja tällä pyritään määrittämään myös esteitä ja niiden ratkaisemiseksi tarvittavia ratkaisuja. Eli eurooppalainen kansalaisten teemavuosi, se on keskusjohtoisesti hallinnoitu, mutta komissiolla on myös paljon hajanaisia aloitteita, joita sitten täytäntöön pannaan eri tasoilla ja se, siinä luotetaan hyvin tiukkoihin tai keskeisiin yhteyksiin. Me teemme yhteistyötä esimerkiksi vammaisfoorumin kanssa ja naisten yhdistysten kanssa. Kaikki osapuolet tekevät yhteistyötä tiukasti. Kampanjan, kampanjassa on mukana kaikki EUn toimielimet, ja on keskusteltu parlamentin ja neuvoston ja komission välillä näistä asioista ja me työskentelemme hyvin tiiviisti oman edustustamme puitteissa, mutta myös kansallisten hallitusten kanssa ja kaikkien komission osastojen kanssa, jotka ovat vastuussa eri politiikan aloista, jotka liittyvät kansalaisten oikeuksiin. Me luotamme myös sidosryhmiin, jotta ne vievät eteenpäin tätä pää, viestiä erityisesti sellaisten äänestäjien joukossa, jotka äänestävät ensi kertaa ensi Eurooppa-vaaleissa. Meillä on paljon toimintoja ja ne olette pystyneet lukemaan tästä esitteestä, joten en käy niitä kaikkia läpi, mutta me pyrimme keskittymään tiedottamiseen erityisesti. Ja lisäksi me tietysti pyrimme vahvistamaan sekä Europe Directin äh, roolia ja myös verkostojen ja kaikkien tietokantojen ja osastojen äh, EURAS esimerkiksi niin sen roolia. Voitteko pyrkiä päättämään? Meillä on paljon puhujia. Thank you. Sorry about that, but uh, we have got a big... Kiitos, anteeksi vain. Meillä on paljon asioita esityslistalla. Suuret kiitokset ja kiitokset siitä, että olitte täällä tänään. Meille ei kerrottu, että tässä on edustuksessa muutos, mutta kiitos joka tapauksessa puheenvuorostanne. Se oli kovin hyödyllinen. Samantien, Nadia Hirsch. Thank you, Madam Chair. Behalf on... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Sorry. Kiitoksia puheenjohtaja varjoesittelijämme puolesta joitakin huomioita. Kiitokset esittelijälle. Mielestämme hän käsitteli useimpia merkittäviä asioita. Tarkoitan ennen kaikkea siirtolaisten lisääntynyttä tietoisuutta heidän oikeuksistaan. Emme ole ihan varmoja, mitä hän tarkoittaa tarkistuksella kuusi, kun hän viittaa heidän sosiaalisen asemansa, yhteiskunnallisen asemansa liittyviin vaikeuksiin. Pitäisi tiedot ilmoittaa oikeuksista ja ammattilainsäädännöstä, kuten työlainsäädännöstä, kuten tarkistuksessa yhdeksän sanotaan. Viittaus EURES-verkostoon on myös erittäin tervetullut tarkistuksessa kymmenen. Ehkä lausuntoa voitaisiin vähän laajentaa niin, että siihen sisällytettäisiin aktiivinen kansalaisuus ja tuotaisiin myös laajemmin esille artiklan neljä ajatus. Siinä komissio puhuu kansalaisjärjestöjen edustajien tapaamisista tai sellaisten toimijoiden edustajien tapaamisesta, jotka toimivat kansalaisoikeuksien alalla. Kiitoksia. Kiitos ja Rekner, olkaa hyvä. Dankeschön. Uh, Kiitokset. Minäkin haluaisin edustaa toista kollegaa Birgit Sipää, joka ei tänään pääse paikalle. Ilda esitteli ja ansaitsee kiitokset tästä loistavasta lausuntoluonnoksesta. Rova Zipe on sitä mieltä, että ehdotukset ovat oikean suuntaisia, eikä syntyy mitään ongelmia päästä yhteisymmärrykseen rakentavasta ratkaisusta. Unionin kansalaisuuden 20. vuosipäiväksi tämä Euroopan kansalaisten teemavuosi on tärkeä keino tuoda lisää kansalaislähtöisyyttä. Tätä keinoa ei pidä jättää käyttämättä työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan jäseninä meidän tulee keskittyä siihen, että kaikki EU-kansalaiset, ennen kaikkea työntekijät, ovat riittävän selvillä heille kuuluvista oikeuksista. Esimerkiksi tasa-arvoisen kohtelun, syrjimättömyyden, liikkuvuuden oikeudet ovat sellaisia, jotka ovat aivan erityisen tärkeitä Rova Ziplin mielestä. Ennen kaikkea niiden ihmisten, joilla on vain vähän koulutusta ja joilla on siksi ongelmia, luovia Euroopassa. Ennen kaikkea näiden ihmisten tilanne tulisi tässä yhteydessä ottaa erityisesti huomioon. Rova Zipe on hyvillään lupaavasta yhteistyöstä ja on varma siitä, että tarkistusten avulla komission ehdotusta voidaan riittävästi parantaa. Haluaisin henkilökohtaisesti vielä komission kattavan puheenvuoron jälkeen esittää yhden ajatuksen tähän keskusteluun, koska me keskustelimme juuri noista periaatteista, syrjimättömyydestä ja muista, kun on kyse myös matkustusvapaudesta työskentelyvapaudesta, myös opiskeluvapaudesta tulisi puhua samassa yhteydessä. Ei siis ruokittaisi niitä pelkoja, joita joillakuilla on. Monet uskovat, että on olemassa kolikon toinen puoli, eli se, että ei olisikaan vapautta opiskella jossakin maassa osa ihmisistä kokee, että he ovat jonkinlaisen painostuksen alaisena, että heidän on lähdettävä liikkeelle, jotta he voivat täysimääräisesti hyödyntää mahdollisuuksia. Uh, thank you. Kiitokset ja nyt Figueiredo jälleen esittää yhteenvedon. Olkaa hyvä. Eh, muito rapidamente, senhora Presidente, agradeço as... Hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia tästä tiedosta, joka komissio antoi, mutta haluaisin painottaa sitä, että nyt puhutaan siitä, että tarvitaan yksi vuosi siihen, että ihmiset, ihmisten vapaa liikkuvuus lisääntyy ja että ihmisten tarpeet tulevat huomioiduksi. On siis erittäin tärkeää, että ihmisten oikeuksia kunnioitetaan. Meidän ehdotuksemme josta jos on hyväksytty, pyrkii siihen, että annetaan konkreettisempi ulottuvuus tälle eurooppalaiselle teemavuodelle. Me emme halua juuttua pelkästään yleisiin selvityksiin, vaan haluamme todella tutkia sitä, mitä kansalaiset tarvitsevat ja haluamme antaa tietoa oikeuksista ja kiinnittää huomiota ongelmiin, syrjintään, sillä sitä on olemassa kaikilla eri aloilla. Siitä syystä on tärkeää, että puhumme siitä, onpa sitten kysymys työstä, julkisten palveluiden käytöstä tai kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnästä tai sukupuolen perustuvasta syrjinnästä. Nämä ovat vakavia kysymyksiä Euroopan unionissa. Jotta henkilö voisi nauttia täydellisesti kansalaisoikeuksistaan, näihin asioihin täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Meidän täytyy ottaa käyttöön sellaisia menettelyitä, joiden avulla voidaan huolehtia siitä, että nämä oikeudet säilyvät. Kysymys ei ole pelkästään äänestysoikeudesta, vaan mennään huomattavasti pidemmälle. Haluan myös kiittää kollegoita tehdyistä ehdotuksista ja tietysti jatkamme tällä polulla. Ja Jossain seuraavassa kokouksessa tämä sen sitten uudelleen esille. Kiitoksia. Sanoisin vain, että tarkistusten jättöraja on 15. joulukuuta kello 12 ja tarkistuksia käsitellään 25. 26. tammikuuta työllisyysvaliokunnassa, kompromissitarkistuksia 29. helmikuuta, hyväksyntää valiokunnassa ensimmäinen maaliskuuta ja tämä menee toukokuun kakkoseen ensi vuonna. Ennen kuin siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, haluaisin toivottaa tervetulleeksi kreikkalaisen työntekijäryhmän, jonka Rova Ratti on tänne kutsunut, joten tervetuloa teille kaikille. He ovat siis Kreikan edustajia. And, um, as far as the next item... Ja seuraavasta esityslistan kohdasta olemme juuri kuulleet Dietzonilta, että hän mielellään suostuu siihen, että tämä kohta otetaan seuraavan kohdan jälkeen, joka on komission esitys. Pyytäisinkin, että herra Risha tulee tänne puhujakorokkeelle ja suuret kiitokset Dietonille siitä, että hän suostui tällaisen esityslistan muutokseen. Right, and um, can I just say welcome? Haluaisin toivottaa tervetulleeksi tämän vuotuisen kasvupaketin ja suuntaviivat jäsenvaltioille. Kuten totesin, tämä on komission esitys, jota seuraa keskustelu ja otamme Deardenin oman osaosuuden esityslistakohdan tämän jälkeen. Eli annan puheenvuoron suoraan teille. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Good afternoon to... Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltapäivää kaikille. Tämä on ihan lyhyt esittely vuotuisesta kasvuselvityksestä. Under komission jäsen jo lyhyesti kävi läpi tämä yleisiä piirteitä. Eli komissio on tuottanut 23. marraskuuta vuotuisen kasvuselvityksen ja se sisältää paljon asiakirjoja. Ensinnäkin tämmöinen sateenkaari, tiedonanto, ja siinä on neljä liitettä. Yksi liittyy Eurooppa 2020-strategian edistymiseen, yksi on makrotaloudellinen raportti, sitten on työllisyysraportti, ja sitten veropolitiikkatilanne jäsenvaltioissa ja parempi verokoordinaatio EU:ssa. Ja minä keskityn tähän äh, ikään kuin sateenkaaritiedonantoon ja yhteiseen työllisyysraporttiin. Yleinen luottamus tässä kattojärjestössä voidaan vetää yhteen viiteen, viidessä eri huomiossa. Ensinnäkin Siinä sanotaan, että meidän pitäisi jatkaa talouden elvyttämistoimia, pitäisi pyrkiä pitämään investoinnit ja uudistaa verojärjestelmää ja pyrkiä lisäämään kasvua ja työllisyyttä. Sitten toinen kohta on, että pitäisi palauttaa taloustilanne eli vakauttaa pankkisektori esimerkiksi. Sitten kolmas kohta on, että pitäisi lisätä rakenteellisia uudistuksia, erityisesti palvelujen alalla, julkisella sektorilla ja digitaalitalouden alalla. Sitten neljäs on se, että pitää taistella työttömyyttä vastaan ja e, välttää esteitä talousmarkkinoilla ja pyrkiä edistämään työllisyyttä lisä, eh, lisääviä toimia. Ja viides on se, että pitäisi uudistaa julkishallintojärjestelmiä. Tämä vuotuinen kasvuselitys on tietysti julkaistu sellaisessa tilanteessa, jossa meillä on suuria ongelmia maailmanlaajuisesti ja Euroopan unionissa talouden ja alalla ja sosiaalialalla. Eli tämä yhteys tai konteksti on sellainen, että se on todellakin vaikea. Me tarvitsemme talouden vakauttamista ja jäsenvaltiot pyrkivät saamaan aikaan uusia edi, talouden edistämisohjelmia ja talouksien yleinen kapasiteetti investoida ja luoda uusia työpaikkojen vaakalaudalla. Työttömyysluvut ovat suuria Euroopan unionissa ja ihmiset ovat köyhyysrajalla ja tämä vaatii paljon toimia EUlta ja sen jäsenvaltioilta. Kriisin jatkuminen riskeeraa sen, että negatiiviset vaikutukset työmarkkinoilla lisääntyvät. Nykyään yli 40 prosenttia työttömyydestä Euroopan unionissa on jo pitkäaikaistyöttömyyttä. Ne, joihin tämä koskee kaikista eniten, menettävät taitonsa ja joutuvat pois työmarkkinoilta. Meidän pitää varmistaa, että he pitävät yhteytensä voimassa työmarkkinoihin. Tämä vuotuinen kasvuselvitys keskittyy erityisesti työllisyyteen ja näihin sosiaalisiin vaikutuksiin, joita talouskriisistä on ja tässä kritisoidaan ensimmäistä kasvuselvitystä, joka on julkaistu julkaistu 2010. Kestävä kasvu on erittäin paljon Eurooppa 2020 strategian ytimessä edelleen. On pyritty puuttumaan erityisesti nuorten tilanteeseen. Viimeisen kolmen vuoden aikana nuoriso työttömyys on noussut 15 yli 20 prosenttiin. On erittäin paljon nuoria työttömiä tällä hetkellä Euroopan unionissa. 15-23-vuotiaista kaikki tarvitsevat koulutusta ja työllisyyttä ja tällä hetkellä heitä on 7,5 miljoonaa. Meidän tehtävämme on taata, että Eurooppa ei menetä kokonaista sukupolvea kriisin vuoksi. Meidän pitää pyrkiä lisäämään kasvua ja työpaikkoja, mutta me emme pysty tekemään sitä ilman, että teemme rakenteellisia muutoksia, joilla voimme taata tulevan kilpailukykymme. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää liikkua lyhytaikaisesta lähtötavasta pitkäaikaiseen lähestymistapaan. Me tarvitsemme molemmia. Vuotuinen kasvuselvitys vuodelle kaksitoista ottaa huomioon pääasialliset markkinoiden uudistustavat. Ensinnäkin pitää määritellä kaikista tärkeimmät toiminta alueet. komission mielestä nuoriin pitää kiinnittää erityisesti huomiota koska he kärsivät paljon kriisistä. on tärkeää ottaa huomioon koulutus ja työ, työ kokemus ja esimerkiksi harjoitteluohjelmia pitää ottaa käytäntöön. Vuotuinen kasvuselvitys pyrkii parantamaan nuorten ihmisten tilannetta. Komissio ehdostaa ennen tämän vuoden loppua sitä, että otettaisiin tällainen nuorten mahdollisuusaloite käyttöön. Sitten toinen tärkeä kohta on se, että edistetään liiketoiminnan toimintaa äh, edistämällä yrittäjyyttä esimerkiksi. Tässä erityisesti sosiaalista yrittäjyyttä pyritään edistämään ja pyritään ottamaan verotaakka pois työ, työllisyydeltä, jotta pystytään luomaan paremmin työpaikkoja. Ja tämä sosiaaliliiketoiminnan aloite pyrkii siihen, että pyritään edistämään sosiaalista työllisyyttä esimerkiksi verkostojen luomisen kautta ja sillä, että pyritään ottaa nämä sosiaaliset työpaikat mukaan. Uusi mikrotaloudellinen väline toimii jo monessa jäsenvaltiossa ja sillä pyritään edistämään sitä, että yrittäjät saavat paremmin luottoa. Tämä vaikuttaa työpaikkojen luomiseen ja komissio uskoo myös että tämä vähentää työpaikkojen kuluja ja parantaa työllisyystilannetta. Sitten kolmas tärkeä suositus on se, että meidän pitää hyväksyä tehokkaita toimia, jotta saamme työttömät takaisin työmarkkinoille. Nykyisessä tilanteessa on tärkeää, että saadaan työllisyyspalvelut paremmin toimimaan ja tehokkaat työmarkkinatoimet niiden pitäisi olla kustannustehokkaampia. Meidän pitää antaa esimerkiksi koulutusta pitkäaikaistyöttömille. Sitten neljäs tärkeä asia on se, että sosiaaliset suojelujärjestelmät, niiden pitää olla tehokkaita ja vakauttavia. Niiden pitää olla ikään kuin puskureita sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Meidän pitää suojella kaikista haavoittuvimpia ryhmiä talouskriisin vaikutuksilta. Tuleva valkoinen kirja, joka liittyy eläkkeisiin, asettaa suuren eurooppalaisen vision kestäville ja pitkäaikaisille eläkkeille. Ja tämä ö, tuotetaan vuonna 2012 ensimmäisten kuuden viikon aikana. Sitten me emme voi myöskään unohtaa, että meidän pitkäaikainen kasvupotentiaali riippuu meidän työntekijöidemme taidoista ja siksi koulutus ja harjoittelujärjestelmien uudistamisen pitää olla ehdottomasti prioriteetti myös näinä hankalina talousaikoina. kaikki tämä tarkoittaa sitä että jäsenvaltioiden pitää pitää huolta vastuistaan ja pitää kiinni sitoumuksistaan ja euroalueella pitää syventää politiikkaa. Eurooppa tarvitsee jäsenvaltioiden sitoumista kriisistä selviytymiseksi. Ja meidän pitää pyrkiä välttämään tulevia epätasapainoja talouden alalla. kriisi tekee eun työstä vielä tärkeämpää ja siksi komissio pyrkii edistämään näitä nuorten nuoriin liittyviä aloitteita. meillä on myös työllisyyspaketti tulossa ensi vuonna ja siinä pyritään uudistamaan entisestään työmarkkinoita ja edistämään työpaikkojen luomista. siihen liittyy kattojärjestöjen toiminta ja työpaikkojen luominen ja tiedonannossa puhutaan muun muassa joustoturvasta ja siinä on myös euresiin liittyvä lainsäädäntöehdotus. jäsenvaltioita pyydetään käyttämään eurooppalaista sosiaalirahastoa ja tämä on erittäin tärkeää. Resursseja on vielä olemassa ja niitä pitäisi käyttää näiden prioriteettiongelmien ratkaisemiseen. Komissio työskentelee sekä neuvoston että parlamentin kanssa ja me pyrimme vahvistamaan lähestymistapaamme toisella eurooppalaisella ohjausjaksolla ja pyrimme lähettämään vahvan viestin Euroopan maille pyritään vahvistamaan vuoropuhelua euroopan parlamentin kanssa eurooppa kaksituhatta kaksikymmentä strategian puitteissa. komissio pitää näitä hyvinä ja, haluaa työskennellä kanssanne näissä tavoitteissa. me aina pyrimme vahvistamaan vuoropuhelua euroopan parlamentin kanssa ja tämä yhteistyö on ollut hedelmällistä tähän mennessä. olen myös huomannut edistyksen, joka on tehty näissä Eurooppa 2020 tavoitteissa. Tämä on ollut pettymys tähän mennessä. Kansalliset tavoitteet eivät ole riittäviä tällä hetkellä jotta voitaisiin saavuttaa e n tason tavoitteet. Ja tämä on yksi syy siihen, miksi vuotuinen kasviselvitys kaksituhatta kaksitoista pyrkii vahventamaan kansallisia tavoitteita. Me haluamme, että Eurooppa palaa takaisin kestävän kasvun tielle. Lisäksi me tuemme sitä, että Euroopan parlamentti pyytää jäsenvaltioita ottamaan mukaan sidosryhmät paremmin kansallisiin uudistusongelmiin. On erittäin tärkeää kuulla niitä säännölliseksi. Yksi puutteista tämän Eurooppa 2020 strategian täytäntöönpanossa on se, että kumppanuuksia puuttuu ja työmarkkinaosapuolet eivät ole olleet tarpeeksi mukana tässä työssä. meidän pitää saada ne mukaan jotta saamme tästä menestyksekkään strategian. lisäksi pyritään parantamaan ohjausjakson kalenteria. määräajat ovat olleet liian tiukkoja aikaisemmin eikä ole ollut mahdollisuutta keskustella komission ehdotuksista ja tämä on huolenaihe jonka komissio ja jäsenvaltiot jakavat ja tämä on yksi niistä kahdesta syystä jonka vuoksi meidän pitää tuoda esille tämä vuotuinen kasvuselvitys jo marraskuussa kaksituhatta yksitoista ja yksi suuri syy on myös siihen Yksi syy siihen on myös erittäin huono tilanne taloudessa tällä hetkellä. Olemme tuottaneet vuotuisen kasvuselityksen ja sen liitteet ja olemme yhteydessä jäsenvaltioihin kahdenvälisissä keskusteluissa mutta tietysti tarkoituksena on myös valmistella Euroopan, neuvosto, Euroopan neuvoston ää, kanta, jossa sitten annetaan ää, suuntaviivat koko eurooppalaiselle ohjausjaksolle. Me työskentelemme Tanskan puheenjohtajavaltion kanssa ja pyrimme parantamaan eh, näitä ohjeita seuraavalle ohjausjaksolle ja pyrimme ottamaan mukaan kaikki sidosryhmät tähän työhön. Suuret kiitokset ja otetaan tässä nyt eh, esitys eh, tämän luonnoksen esittelijä Nilsson, olkaa hyvä. Thank you. <laughs> Um... Kiitoksia. Niin, kiitoksia tästä johdannosta, tästä kertomuksesta ja mekin odotamme innolla sitä, että voimme sen sisällyttää tänne. Ja toivottavasti voimme sitten helmikuussa ennen kevään huippukokousta äänestää mietinnöstämme. Kyseessä on erittäin tiukka aikataulu. Meillä on tällä työasiakirja asiasta, mikä merkitsee sitä, että lopullinen versio asiakirjasta vielä ei ole tullut. Ja se johtuu siitä, että pyrin sisällyttämään mahdollisimman monta eri kohtaa ja näkemystä, jotta voitaisiin välttää kimurantti ja pitkä tarkistusprosessi. Lisäksi esitetään vain englanniksi, Pahoittelemme sitä. Mutta jos siitä on ongelmia, niin varmasti voimme sitten yksilötasolla löytää siihen ratkaisuja. Mietintö, josta äänestimme viime viikolla, siihen viitattiin ja siinä käsiteltiin pääasiassa tätä ohjausjaksoprosessia ja kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien mukana oloa siinä. Pyrimme olemaan toistelematta liikaa sitä, mitä aiemmassa mietinnössä on tehty. Ja periaatteessa tämä nyt on seurausta yhdestä näistä kohdasta, eli siitä, että Euroopan parlamentilla pitäisi olla vaikutusvaltaa sen suhteen, mitkä nämä etusijalle asetettavat prioriteetit ovat tulevan vuoden vuosittaisessa kasvututkimuksessa. Sillähän ei ole sinänsä vielä perussopimuksessa mitään pohjaa, mutta siinä ei sanota, että parlamentilla on suora vaikutusvalta, mutta ei siinä kyllä sanota toisinkaan päin, etteikö meillä sitä olisi. Joten oletetaanpa, että meillä on valta vaikuttaa siihen ja meidän neuvomme täällä valiokunnassa. Yhdessä sitten pyrimme vaikuttamaan neuvostoon niin, että se ottaa huomioon myös demokraattisen näkemyksen. Ja tästä syystä asiastahan täytyy äänestää täysistunnossa helmikuussa, jotta asia ehtii tuonne kevään huippukokoukseen. Mietinnön tarkoituksena mielestäni ei ole esitellä niitä eri poliittisia mielipiteitä, joita parlamentissamme on, vaan yhdessä pyrkiä esittelemään joitakin tällaisia ydinsuosituksia neuvostolle parlamentilta. Siitä syystä haluan olla mahdollisimman kompromissihakuinen ja ottaa huomioon eri näkemykset. Pyydänkin eri ryhmiä todella asettelemaan prioriteettinsa oikein. Kuten näette työasiakirjasta, meillä on alkuun näitä johdantolausekkeita, jossa olemme kovasti huolissamme tilanteesta ja sen yksityiskohdista. Sitten meillä on kuusi avainsuositusta. Haluaisin, että määrä pysyisi kuutena myös tarkistusten jälkeen. Kovin olen halukas, jos yksimielisyyteen toisesta avainsuosituksesta päästään niiden sijaan, mitä olen itse ehdottanut, eh, hyväksymään sellaisen. Eli korvataan täältä jotain, mutta asetetaan kuitenkin näitä prioriteetteja. Ehdotukseni olisi se, että meillä olisi ensiksi suositus, joka koskisi johdonmukaista EU 2020 strategiaa, jossa prioriteettimme on asetettu kymmeneksi vuodeksi. On no, todella yllättävää se, millä, miten vähän nämä prioriteetit löytyvät tuolta vuosittaisen tutkimuksen suosituksista. Ja vaikuttaa siltä, että lainsäädäntösäännökset ja muut säännöt ovat paljon tärkeämpiä, kuin eurooppalaista taloutta pyritään saman raiteilleen. Vuosittainen kasvuselvitys vaikuttaa siltä, että se on uusien prioriteettien suma sen sijaan, että se olisi yksi niistä tavoista, joilla EU 2020-strategiaa äh, herätetään henkiin. Lisäksi vaikuttaa siltä, että käytännössä puuttuu johdonmukaisuutta sen välillä, mitä, mitkä ovat nämä taloudelliset ja sosiaaliset suositukset. Taloudelliseen pidetään paljon tärkeämpiä kuin sosiaalisia, kun talouskysymyksiä pitäisi periaatteessa tarkastella sosiaalisten tavoitteiden ja suositusten valossa. Toinen kohta koskee näitä tavoitteita. Kansalliset tavoitteet, osallistumisen työelämään ja köyhyyden vähentämiseen ja niiden suhde EU 2020 tavoitteisiin. Jäsenvaltioiden tavoitteiden puute on yksi kysymys. Riittävän kunnianhimoisia ei olla ja kevään huippukokouksessa toivottavasti päästään korkeampiin tavoitteisiin, mutta vielä huonompi asia on se, että komissio on tähän mennessä myös epäonnistunut tällä saralla. Kolmas ehdotus suosituksiksi koskee työpaikkojen luontia. Kaikkihan ovat samaa mieltä siinä, että valtionvelkakriisin ratkaisu on tietysti aivan ykkössijalla. Mutta millä tavalla voidaan varmistautua siitä, että talouden ja yhteiskunnan elpyminen tapahtuu, kun ainoa taho, joka voi investoida työn luontiin, on sellainen, jolla ei ole liiallista alijäämää. 23-27 jäsenvaltiossa on siis tällaisia. Vain Viro ja Latvia ovat kyenneet tekemään investointeja tässä suhteessa, ja me tarvitsemme niitä lisää muissa jäsenvaltioissa. Neljäs kohta koskee työn laatua, työn tekeminen houkuttelevaksi. On usein se tapa, jolla viitataan siihen, että potkitaan ihmisiä työelämään madaltamalla tukia. Minusta työn tekeminen houkuttelevammaksi on sitä, että tehdään, tarjotaan laadukasta työtä, tarjotaan edellytykset työn tekemiseksi, kuten lastenhoito ja muut sosiaaliset oikeudet. Nämä tulisi ottaa huomioon. Viides kohta. Sosiaalinen syrjäytyminen ja köyhyys. Olen erittäin ilahtunut siitä, että kasvuselvityksessä on erillinen kohta, joka koskee näitä asioita. Suosittelisin neuvostolle, että se hyväksyisi tämän suosituksen, mutta että se myös todellakin painettaisi sitä, että nyt kun tämän kriisin yhteiskunnalliset seuraukset ovat yhä enemmän nähtävissä, niin katsottaisiin näitä köyhyyssuosituksia, jotka kohdistuvat niihin ryhmiin, jotka ovat liian kaukana työmarkkinoista. Ja lisäsimme kuudennen suosituksen. Sen ristimme. Ah, Beresin suositukseksi se on Beresin mietinnöstä kaikkein tärkein kohta. Siinä todetaan, että ohjausjakso ja vuosittainen kasvu voi olla paikallaan vain silloin, kun äh, kaikki muut tekijät on huomioitu. Sitten tässä on muuta tilaa myös muille prioriteeteille. Sisällytämme tähän tietysti myös muita prioriteetteja, jos on tärkeää, mutta pyrimme nämä avainsuositukset ehdottomasti viemään eteenpäin. Ja näin haluaisin pyytää jokaiselta täällä valiokunnassa, joka haluaa asiaan reagoida joko tänään tai myöhemmin tällä viikolla, niin noudattamaan määräaikaa. Se on tämän viikon torstaina, joten Kertokaa ennen sitä, mitä mieltä olette, varsinkin näistä avainsuosituksista. Ja sitten nämä tasa-arvokysymyksiin liittyvät suositukset tulevat tuolta tasa-arvovaliokunnasta. Tasa-arvokysymyksiä voidaan hyvin pitkälti tuoda esille, siis tasa-arvovaliokunnan kautta se on tärkeää ja työasiakirja on nyt aivan liian pitkä. Siitä syystä moni asia täytyy sieltä poistaa ja, poistaa, ja niitä voidaan tarkistaa sitten myöhemmin. Jään odottelemaan teidän kommentteja. Kiitoksia. Täällä on ensimmäisenä Moran Chatti, olkaa hyvä. Merci madame la présidente, euh, monsieur. Kiitos puheenjohtaja ja hyvä johtaja. Me olemme olleet erittäin kiinnostuneita tästä teidän tiedonannostamme ja Kornelisen mietinnöstä, joka liittyy tähän vuotuisen kasvuselvitykseen. Ensimmäinen kohta, josta haluaisin kommentoida, on tämä työttömyyden poistaminen. Meillä on yhä enemmän pitkäaikaistyöttömiä kriisin johdosta ja meillä pitää olla strategioita, jotka ovat erityisiä juurikin tällaisille pitkäaikaistyöttömille. Kuten olemme nähneet, on helpompi käsitellä lyhytaikaistyöttömiä, mutta pitkäaikaistyöttömät vaativat erityisiä politiikkoja ja erityisesti kun ajatellaan paluuta työmarkkinoille, niin on erittäin tärkeää säilyttää yhteys työmarkkinoihin. Tämä on tavoite, johon meidän pitää kaikkien pyrkiä kansallisella tasolla, koska jäsenvaltioiden eh, tehtävä on tämä. Jos jäsenvaltioilla ei ole tätä tavoitetta, niin meillä on paljon ongelmia saada kitkettyä pitkäaikaistyöttömyyttä. Sitten toinen kohta, johon haluaisin kiinnittää huomionne, on tämä ongelma, joka liittyy nuoriin ja nuorten vaikeuksiin päästä työmarkkinoille. Meillä on yhä enemmän nuoria, jotka pääsevät koulusta ilman pätevyyttä ja tämä on erittäin vaikea ongelma, koska me emme saa näitä nuoria työmarkkinoille, ellei meillä ole erityistä strategiaa, koska he ovat lähteneet koulusta ilman pätevyyttä ja heitä ei saada takaisin koulutuksen piiriin ilman sellaista strategiaa, jossa käsitellään ihmisiä yksilökohtaisesti erityistapauksissa. Eli jos haluamme tässä onnistua, niin meidän pitää todellakin tässä pyrkiä ratkaisemaan tämä nuoriin liittyvä ongelma. Sitten kolmas ongelma, joka meidän pitäisi ratkaista, te tämän mainitsitte nopeasti, mutta meidän pitäisi todellakin saada erityinen politiikka tälle alalle. Eli tämä liittyy siihen, että mikä on lyhytaikainen vastaus tai ratkaisu niiden ihmisten osalle, jolla, jotka kärsivät kriisistä ja myös pitkäaikainen ratkaisu. Eli nämä ratkaisut eivät ole samoja. Tämä on tietysti sama tahto tässä taustalla, mutta me tarvitsemme erilaisia strategioita, jotta voimme ratkaista tämän kaksoishaasteen ikään kuin. Eli meillä pitää olla pitkän ajan strategia ja lyhyen ajan strategia, eli kahdella tasolla pitää toimia, ja nämä tietysti tasot täydentävät toisiaan. Sitten neljäs kohta, ihan nopeasti. Te mainitsitte Cornelis ja itse mainitsitte työmarkkinaosapuolten roolin. Minäkin haluaisin mainita, että ammattisidosryhmät pitää ottaa mukaan. Tietysti työmarkkinaosapuolet pitää ottaa mukaan, mutta se, että nämä ammattitoimijat otetaan mukaan on erittäin tärkeää, kun pyritään lisäämään työpaikkoja – ja pyritään ottamaan huomioon kokemukset ja pätevyydet, jotta me pyri, pyr, pyr, pystymme sitten onnistumaan tässä vuotuisen kasvuselvityksen täytäntöönpanossa. Näitä ei pidä unohtaa. Sitten lopuksi ottaisin esille nämä tasa-arvokysymykset. Se pitäisi ottaa mukaan tähän vuotuiseen kasvuselvitykseen Kiitos puheenjohtaja. Uh, thank you. Kiitokset ja Sökös ja Figueiredo. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señor Richel. <clears throat> He seguido muy atentamente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olen kuunnellut huolella näitä kahta esitystä ja olen samalla linjoilla kuin kollega eh, Kill Nielsen. Sillä olen sitä mieltä, että aivan kuten Berensen, Berensin mietinnössä on sanottu ja aivan kuten Kill Nielsen on eh, esittänyt, nämä mietinnöt todellakin heijastelevat ryhmämme näkemyksiä. Me olemme huolissamme kahdesta asiasta – Meillä on edessämme asiakirjat, jotka ohjaavat työllisyys- ja talouspolitiikkaa näin tärkeinä aikoina, jota nyt elämme. Tämä asiakirja kuitenkin on erittäin arkaluontoinen myöskin, sillä se mahdollistaa sen, että voimme pohtia sitä, millä tavalla komissio asiasta, asiassa edetä. Olemme ensinnäkin huolissamme demokratian toteutumisesta – on ongelmia siinä, että kansalaiset eivät ole riittävästi edustettuina. Euroopassa ollaan sitä mieltä, että teknokraatit ovat yhä enemmän vallassa ja tekevät päätöksiä. Ja tämän tyyppisten äh, asiakirjan julkaiseminen merkitsee sitä, että luonnostellaan politiikkaa. Kyseessä on asiakirjat, jossa parlamentti ei ole selkeästi mukana, kun kyseessä on päätöksentekoprosessista. Komissiosta tuleva teksti pyrkii rikkomaan erittäin tärkeitä kohtia toissijaisuusperiaatteessa, jossa on erittäin vähän liikkumavaraa kansallisen parlamentille ja Euroopan parlamentille. Haluaisin siis painottaa sitä, että meidän tulisi kiinnittää huomiota siihen, mitä Beresin mietinnössä sanoin, ja siihen, mitä edustaja Kiel Nielsen on todennut. Kyseessä on demokratia puute. Meidät täytyy ottaa mukaan meidän näkemystämme pitää tulla kuulluiksi. Tässä ei ole kyseessä sellainen aihe, jota ministerit pelkästään ja virkamiehet käsittelevät, vaan sitä täytyy käsitellä kansallisissa parlamenteissa ja Euroopan parlamentissa. Sitten toinen asia, joka mielestäni on aivan poikkileikkaava kysymys. Olemme kaikki siitä huolissamme eri poliittisissa ryhmissä, olemme huolissamme teknokraattisesta lähestymistavasta, joka liittyy makrotaloudellisiin kysymyksiin. kun kyse on niistä poliittisista kysymyksistä, jotka löytyvät eh, tuolta perustamissopimuksesta EU 2020 strategiasta. Nyt puhutaan paljon vähemmän niistä kysymyksistä, jotka kohdistuvat kansalaisiin, ja yhä enemmän puhutaan politiikan teosta, joka palvelee makrotaloudellisia tavoitteita. Tämä taas ei ole sen mukaista, mitä perustamissopimuksessa tapahtuu. Me haluamme sosiaalisen markkinatalouden, mikä merkitsee sitä, että sosiaalikysymykset tulisi asettaa etusijalle talouskysymysten sijaan. Kun katsotaan tätä asiakirjaa, niin sitä on sata sivua, jossa analysoidaan eri taloudellisia näkökohtia ja kahdella sivulla katsotaan työllisyyspolitiikkaa, ja on sanottu, että tätä rakennetta ei muuteta ennen vuotta 2014. Eli 25 miljoonaa työtöntä, 40 prosenttia nuorista minun maassani. Äh, Ovat vain tällainen viitekehys. Heille ei anneta sitä sitoumusta, jonka he ansoittavat. Makrotalous on asettu etusijalle, mikä osoittaa sen, että Toimielimet sanovat maille, mitä niiden pitäisi tehdä velkojensa kanssa, alijäämiensä kanssa. Meillä on konferenssia ja asiakirjaa toinen toisensa perään, mutta sanakaan ei sanota nuorisotyöttömyydestä. Tässä on todellinen epätasapainotila. On siirrytty pois Euroopan unionin ytimestä menty taaksepäin sellaisen ajattelutapaan, joka pohjautuu siihen, että jos talous jyllää, niin kaikilla menee hyvin. Me emme saa olettaa sitä, että kun alijäämä saadaan hallintaan, niin maailma onkin yhtäkkiä täydellinen. Minä en ole siitä vakuuttunut, enkä usko, että se on oikea tapa mennä eteenpäin. Kolme vuotta kriisin alun jälkeen me emme saa enää hokea näitä samoja analyysejä vuosi toisensa jälkeen. Ihan lyhyesti, olen tästä Kill Nielsenin kanssa samaa mieltä siinä, mitä hän on kirjoittanut. Minusta meidän täytyy yhdessä toimia. Haluamme vahvoja sitoumuksia, rohkeita sellaisia. Ja meidän täytyy olla EU 2020 tavoitteiden ää, äh, mukaisia, kun puhutaan esimerkiksi työttömyydestä. Ei pelkkiä seminaareja, ei pelkkiä vihreitä kirjoja, Meidän täytyy varmistautua siitä, että asiat ovat esityslistalla. Tässä ei ole yhtä ainutta ehdotusta, joka koskee tulevia vuosia komission esityslistalla siis. Meidän täytyy saada edistystä aikaiseksi ja varmistautua siitä, että me mene suoraan taaksepäin verrattuna siihen edistykseen, joka on saatu jo aikaiseksi. Tässä on vain kaksi asiaa, jotka liittyvät työllisy- työllisyyteen ja työttömyyteen. Ei ole oikein, että toimielimet voivat sanella jäsenvaltioille miten niiden tulisi toimia. Tässä on selkeitä ongelmia sen suhteen, että yritysten on niin helppo irtisanoa työntekijöitä, näköistä turvaverkkoa ei ole käytössä. Tässähän tehdään asiasta vain vaikeampaa. Me puhumme siitä, että puretaan työehtosopimuksia ihan vain siitä syystä, että joku Brysselin virkamies on sitä mieltä, että näin tehdään. Me emme saa mennä taaksepäin. Meidän täytyy olla varovaisia asioissa, jotka liittyvät toissijaisuuteen ja sosiaaliseen vuoropuheluun. Tässä kohde kansalaiset täytyy asettaa etusijalle. Kansalaisten ääni pitää saada kuuluviin. Ja lopuksi esittäisin mielipiteen. Sen lisäksi, että meillä on valtava ongelma, joka liittyy nuoriin, me emme voi vai toimia kuten lääkäri, tunnistaa sairaus ja sitten ei, saa, ei ollenkaan määrätä lääkettä. Meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Me tarvitsemme direktiivin, joka varmistaa sen, että nuoret eivät ole kauempaa kuin kolme kuukautta työttöminä. Meidän täytyy tarjota takeita. Me tarvitsemme järjestelmän, joka varmistaa sen, että on erilaisia mahdollisuuksia nuorilla käytettävissä. Mutta me emme saa mitään konkreettisia ehdotuksia. Pelkkää sana helinää. Olen samaa mieltä kanssanne monissa asioissa. Monet sanomisen ovat johdonmukaisia, mutta nyt meidän täytyy ryhtyä tuumasta toimeen. Emme saa sokaistua, kun kysymys on pelkästään säästöistä. Mrs. Figueiredo. Muito obrigada. Nós estamos num tema particularmente sensível. Te puhutte tässä hyvin herkästä aiheesta ja kollegani ovat jo oikeastaan sanoneet kaiken, mutta no, kolme seikkaa haluaisin kuitenkin ottaa esille. Ne ovat minusta oleellisia. Ensinnäkin ne toimenpiteet, joihin ryhdytään talouden suunnittelussa ja ennen kaikkea niissä maissa, jotka ovat kovasti kriisin kourissa, kaikki ne toimet oikeastaan vain pahentavat sosiaalisia olosuhteita ja kehottaisinkin komissiota tarkastelemaan ennen kaikkea niitä kysymyksiä, jotka tällä tavalla nousevat esille, eikä näin ole kuitenkaan tehty. Ei tässä niistä lähdetä. Kyseessä on toimenpidepaketti, suuntaviivapaketti, joka oikeastaan menee täysin ohi köyhyystilanteen pahentumisen, ei ota huomioon työttömyyden pahentumista, sosiaalikysymysten kärjistymistä, syrjintää. Miljoonat ihmiset ovat tämän uhreja. Nuoret, naiset, eläkeläiset, työttömät – monissa eri jäsenvaltioissamme. He joutuvat kohtaamaan säästötoimenpiteitä, jotta ja käytännössä nämä säästötoimenpiteet vain pahentavat sosiaalista todellisuutta ja myös taloudellista todellisuutta. Siksi haluaisin että tämä nousee keskeiseksi tämän hetken lähestymisessä, mutta näin ei kuitenkaan ole. Me emme voi vain jatkaa niin, että me määräämme vakaussopimuksen ehdot, kuten nyt olemme nähneet Kreikassa ja Portugalissa. Näin ei voida tehdä. Siitä seuraa sosiaalinen kriisi, mutta myös taloudellinen kriisi. Ihmisten ostovoima laskee, väestö köyhtyy ja tämä kaikki johtaa huomattavaan taloudelliseen taantumaan – bruttokansantulon huomattavan vähenemisen. Portugalissa odotetaan nyt yli kolmen prosentin laskua näihin lukemiin ja Kreikassa tulos on todennäköisesti vielä huonompi, mutta miten käy esimerkiksi Espanjassa tai muissa maissa, Irlannissa? Tämä ei siis ole mikään vastaus ongelmiimme esimerkiksi työttömyyteen. Ei, tämä pelkästään pahentaa tilannetta entisestään. Tämä liittyy myös erääseen toiseen aiheeseen, ikääntymiseen, eläkeiän nousemiseen. Eli meillä tulee olemaan vielä vähemmän työpaikkoja nuorten saatavilla nuorista jo kohta 40 prosenttia on kotona. Tämä siis entisestään heikentää tilannetta. Nämä toimenpiteet, joista tässä määrätään, sillä ei luoda minkäänlaisia vaihtoehtoja. Eikä edes pysähdytä miettimään, mitkä tämän kaiken seuraamukset ovat ja minkälaisia muutoksia tämä mukanaan tuo. Puhutaan eri alojen vapauttamisesta, julkisista palveluista, jotka ovat oleellisen tärkeitä ja kaikki tämä omalta osaltaan pahentaa köyhyyttä. Sillä terveyspalvelujen saaminen ilman erityisehtoja, sosiaalipalvelujen saaminen ilman erityisehtoja. Jos tästä luovutaan, ei se todellakaan ole mikään parannus. Tässä voidaan puhua todellisesta köyhyyden lisääntymisestä. Meillä on Eurooppa 2020 strategian tavoitteet myös köyhyyden torjunnan osalta ja näihinkään tavoitteisiin ei edes päästä tällaisella lähestymistavalla. Minä toivon, että komissiossa voitaisiin hyväksyä ulospäin annettavaksi selkeä viesti, että me valiokunnassamme voisimme hyväksyä selkeän viestin komission päin annettavaksi, että näin ei voida jatkaa. Jotakin on muututtava kollegani puhui näistä vain kahdesta kappaleesta tekstissä, jotka on omistettu työllisyydelle. Ja uskon, että me voimme esittää kaiken pelkästään yhdellä virkkeellä. Tilanne sen kuin pahenee, työttömyys sen kuin kasvaa. Sehän oikeastaan on johtopäätös näistä talouden suuntaviivoista, jotka tänään on esitetty. Kiitoksia. Thank you. Kiitokset. Niin, ennen kuin otamme komission edustajan uudelleen, sanon vain lyhyesti, että olen samaa mieltä Sirkasin ja Kon Nilsenin kanssa. Eli on tärkeää, että parlamentin näkemykset asiasta otetaan huomioon. Ja nyt annan puheenvuoron teille. Voitte esittää lyhyesti yhteenvedon, koska meillä on vielä paljon asioita esityslistalla. Kiitos. Kiitos. Pyysitte, että käytän mahdollisimman vähän aikaa tähän. Kiitos erittäin paljon näistä reaktioista ja sitoumuksestanne, joka on sen takana. Me takaamme sen, että komissio, ei ainoastaan työllisyyspääosasto tai yksi komissaari, mutta komissio kokonaisuudessaan on takana tämä, tässä ajatuksessa. Nämä sosiaalinäkökulmat pitää olla mukana muiden näkökulmien kanssa, erityisesti talouden kanssa. Ja tätä ei voida mitata ainoastaan sillä, että kuinka monta sivua näihin asioihin on käytetty tekstissä, vaan, mutta tämä ajatus on mukana ja tämän lisäksi meidän pitää mitata myös se, että meillä on älykästä ja kestävää kasvua. Ja tämä koko keskustelu taloudesta liittyy tähän ilman kasvuvaa kestävää kasvua meillä ei ole kasvaa ollenkaan. Tämä on ihan tosi asia. Sitten tästä asiasta, joka liittyy uudistuksiin. Kyseessä ei ole ainoastaan byrokraattien keksinnöstä, vaan uusit, uudistukset, niistä päätetään kansallisissa parlamenteissa ja nyt meillä on edessä eurooppalainen ohjausjakso ja sen jälkeen on kansallinen ohjausjakso. Se, mitä me tuotamme strategioina, siitä pitäisi keskustella yksittäisesti jäsenvaltioiden kanssa ja sitten sen pitäisi johtaa keskusteluihin kansallisissa parlamenteissa ja sitten niiden pitäisi esittää nämä ohjelmat kansallisissa budjeteissaan. Eli me emme pyri vain ikään kuin sanelemaan, mitä pitäisi tehdä, vaan kyseessä on kansalaisvaltioiden työ ja osuus. Me haluamme tietysti auttaa niin paljon kuin me pystymme ja tärkein asia tällä hetkellä on Euroopan sosiaalirahasto ja myöskin koheesiorahasto ja tietysti tähän asiaan liittyy sosiaalirahasto enemmänkin. Ollaan realistisia, jäsenvaltiot ohjelmoivat itse tätä rahastoa, me tietysti teemme yhteistyötä, mutta me vain tarkistamme sen, että jäsenvaltioiden ohjelma on niiden järjestelyiden sisällä, joita me olemme tehneet sosiaalirahastoon liittyen. Me olemme tarjonneet apua jäsenvaltioille, mutta kuitenkin paljon enemmän voitaisiin keskittää rahojen käyttöä näissä nykyisissä ohjelmissa. Tällä hetkellä meillä on 2011 vuoden loppuun asti ainoastaan yksi kolmannes näistä rahastoon rahoista käytettynä tällä hetkellä. Eli seuraavan kahden vuoden aikana meillä on vielä kaksi kolme kolmasosaa määrärahoista käytettävänä. Eli näitä voitaisiin käyttää, jotta voitaisiin esimerkiksi kitkeä pitkäaikaistyöttömyyttä ja puuttua nuorten tilanteeseen. Jos uudelleenohjelmointi on tarpeen, niin me emme ole sitä vastaan, päinvastoin. Me haluaisimme tehdä sen ja sitten voitte tietysti sanoa enemmän ja meillä on tämä nuorisoaloite, jonka toteutamme. Ja tässä myöskin painotetaan jäsenvaltioiden mahdollisuutta käyttää sosiaalirahastoa. Ja meillä on myös työllisyyspaketti seuraavana vuonna tulossa. Ja tässä keskitytään pitkäaikaistyöttömyyteen ja työttömyyteen yleensä. Ja odotan innolla lisäkeskustelua tästä asiasta. Kiitos erittäin paljon. Uh, Kiitoksia siitä, että puhuitte näin lyhyesti. 20.12. on uh, tämä uh, tarkistustettämisen määräaika, kuten Kilnilsen jo mainitsikin. Teksti tulee englanniksi ainoastaan, kuten mainitsittekin jo, ja se voi olla tietysti ongelmallista. Työllisyyssuuntaviivoista, jos ehdottaisin, että työvaliokunta ottaisi käyttöön 146 pohjalta yksinkertaistettu menettelyn. Eli että tämä asia hyväksyttäisiin täysistunnossa ilman tarkistuksia. Kill Nielsen on jo hyväksynyt tämän, mutta muistutin vain tästä asiasta, koska asian täytyy olla siis valmiina neuvostolle keväällä. Jos tätä vastusteta, niin palaan edelliseen mietintöön ja kiitän tässä välissä Ravisharia siitä, että hän tuli paikalle. Kiitoksia. Ja palaamme sitten seuraavaksi edustaja Dirdenin mietintöön, joka koskee köyhyyden sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan Euroopan foorumin ensimmäistä vuosikertomusta mietintö, joka hyväksyttiin 50. ja tu- oli täysistunnossa 15.11. Tästä vain sitten kertomus. Merci, Madame la Présidente. Euh, kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron ja kiitos, että sain tilaisuuden tulla tänne puhumaan muutamaksi minuutiksi. En puhu liian pitkään. Teillä on paljon asioita käsiteltävänä. Eli tämä oli köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisen foorumin ensimmäinen vuosikonferenssi 17-18 lokakuuta. Ja tässä mietinnössä, jossa pyritään vähentämään 20 miljoonaa köyhyä, köyhy, köyhyydestä kärsivää Euroopassa, tässä tällä kertaa on siis ensimmäistä kertaa järjestetty tämä vuosikonferenssi Puolan puheenjohtajakaudella Krakovassa. Ja päivämäärän valinta oli erittäin hyvä, eli 17 lokakuuta. Se on kansainvälinen köyhyyden torjunnan vuosipäivä tai juhlapäivä meillä oli kolme edustajaa tästä valiokunnasta, Madame Lamberts ja Turunen, ja itse olin paikalla. Ja voitaisiin sanoa, että tämä aloite on onnistunut ja järjestelyt olivat onnistuneita. Tämä on erittäin tärkeä väline, tämä foorumi, sillä on paljon erilaisia rooleja. Ei ainoastaan se, että vaihdetaan hyviä käytäntöjä, tämä on se tärkein tavoite, mutta lisäksi sillä on myös valvontarooli ja siinä tutkitaan edistystä eri jäsenvaltioissa ja myöskin julkisten politiikkojen edistämistä ja myös erilaisia hallintotasoja, jotka ovat mukana tässä työssä ja myöskin järjestöt ovat mukana tässä köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnassa. Tässä valiokunnassa, kun valmisteltiin tätä, haluttiin, että mietintö esitettäisiin ennen tätä ensimmäistä vuosikonferenssia. Tämä on erittäin tärkeää. Tämä mahdollisti sen, että me saimme aikaiseksi erittäin hyvän edistymiskertomuksen, joka esitettiin sitten täysistunnossa hyvin paljon sen mukaisesti kuin miten se oli, oli valmisteltu. Miten sitten nämä kaksi päivää kuluivat Krakovassa? Meillä oli kokous, jossa puhuttiin köyhyyden poistamisesta jäsenvaltioista. Sitten käsittelimme komission ehdotusta en tästä puhu sen pidempään, mutta me käsittelimme tätä, keskustelimme täysistunnossa. Sitten meillä oli erilaisia seminaareja, joissa oli erityisteemoja, esimerkiksi lasten köyhyys, nuorten köyhyys, ää, äh, iäkkäiden ihmisten köyhyys ja myöskin puhuttiin eri tasoilla, kansallisella tasolla, alueellisella tasolla, paikallistasolla. tasolla ja sitten toisena päivänä me näimme konkreettisia ehdotuksia tällä alalla ja myös komissaarin päätelmät ja itsekin olin mukana ja minä esittelin meidän mietinnömme pääkohdat ja ihan lopuksi sanoisin, että olen erittäin iloinen siitä vastaanotosta, jonka saimme meidän mietintömme esityksille ja suosituksille. Erityisesti järjestöt, jotka olivat mukana, olivat innokkaita ja myöskin komissaari oli tyytyväinen, joka päätelmissään, hän päätelmissään muotoili sen, että tai saman, mitä hän muotoili myöhemmin täällä meidän kokouksessamme. Ja odotamme tietysti, että nämä asiat konkretisoituvat sitten lähitulevaisuudessa ja nämä sitoumukset toteutetaan käytännössä. Tämä, tässä oli mukana yli 400 osallistujaa monista eri jäsenvaltioista ja valtioista, niin Euroopasta, unionin alueelta ja sen ulkopuolelta taisi olla mukana 38 maata yhteensä. Tämä on erittäin hyvä aloite, joka pitäisi toteuttaa uudelleen. Se oli vähän lyhyt aika, tämä kaksi päivää tälle teemalle, joten ensi vuonna ehkä voitaisiin ajatella hieman pidempää ajan kautta. Ja sitten hyvä oli myös se, että mukana oli erilaisia ihmisiä, jotka kärsivät itse köyhyydestä. Ja ehkä ensi vuonna voidaan vielä parantaa tätä järjestelyä. Ja tärkeää on se, että seuraavassa kokouksessa voitaisiin ottaa mukaan aloitteita ja tuloksia, joita on saatu toteutetuista toimista tässä tärkeässä aiheessa köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen, tor syrjäytymisen torjunnassa. Eli näissä vaikeissa olosuhteissa tämä on tärkeää. Tämä liittyy siihen keskusteluun, jota me olemme käyneet, kun ajatellaan erilaisista erilaisista politiikoista ja ajatellaan kansalaisten ja sosiaalisten eh, tilanteiden tärkeydestä. Kiitos tässä kaikki. Suuret kiitokset ja suuret kiitokset siitä, että olitte työllisyysvaliokunnan nimissä tuossa konferenssissa. Kiitokset kaikesta työstä, mitä olette tehnyt köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen tiimoilta. Tämä oli erittäin hyödyllinen kokous. Toivottavasti näitä on vastaisuudessakin niin, että tämä ei jää kertaluontoiseksi. Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen pitää pitää korkealla tulevalla asialistallamme vielä monta seuraavaakin vuotta. Nyt siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan, joka on yhteiskeskustelu talousarviosta, kunhan sen täältä löydän. Tässä se onkin. Vastuuvapaus. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi eri kohtaa. Ja annan puheenvuoron ensin herra Haadille tilintarkastustuomioistuimesta, sitten kantos komissiosta ja sen jälkeen Öri Eli ensin Haadi tilintarkastustuomioistuimesta. Uh, thank you, Madam Chairman. Uh, just to introduce... Kiitoksia. Ensisesti täytyisin olen Richard Harding vastaan uh, tilintarkastuksista työllisyys- ja sosiaalikysymyksissä täällä tuomioistuimesta. Niin, voitteko siirtää hieman mikrofonianne lähemmäksi, sanoi puheenjohtaja. Anteeksi, aloitan alusta. Richard Hardy, olen siis tuomioistuimesta työllisyysasioiden yksikön päällikkö. Ja täällä on myös tuomioistuimesta Freeman Zipo, hän on yksikön päällikkö, joka käsittelee virastoja. Toinenkin henkilö on paikalla. Ja näin mielellämme osoittaisin teille vastuunvapaustilanteen, joka liittyy työllisyys- ja sosiaalikysymyksiin, joka löytyy tuomioistuimen kertomuksesta oikeastaan neljä, eli kuljetus- ja energiaosiosta. Vuonna 2010 käytettiin 41 miljardia, eli suuri osa budjetista, suurin osa siitä taas aluepolitiikkaan. Työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan vastasi 17,5 miljardia, eli 18 prosenttia tässä yksikössä. Työllisyys- ja sosiaaliasioissa sosiaalirahasto kattaa 94 prosenttia kuluista ja loput 6 prosenttia kuuluu muille ei sosiaalirahastoon liittyviin kysymyksiin, kuten Euresiin, sosiaalisen vuoropuheluun ja työllisyyteen, työllisyys, tasa-arvokysymykset, kuten Progress-ohjelma, globalisaation, globalisaation rahasto ja äh, ihmisten resurssit, äh, ihmisten voimavarat osio, joka liittyy ehdokasmaihin. Siis vuonna 2010 tällä puolella tuomioistuin teki tarkistuksensa tarkastamalla 200 43 maksua, komissio oli tehty, tehnyt. Arvioimme myös erilliset valitut hallinnointijärjestelmät, jotka liittyvät tähän jäsenvaltioissa, ja olemme tarkastaneet myös vuosikertomukset, toimikertomukset vastuullisilta pääosastolta, mukaan lukien tietysti työllisyyspääosaston. No sitten tarkastuksemme päätulokset. Kohesiopolitiikkaryhmässä tuomioistuin on sitä mieltä, että 49 prosenttia maksuista olivat ähm, osittain virheellisiä ja kaikkein suurin virheryhmä on 7,7 prosenttia. Se on jonkun verran korkeampi kuin vuonna 2009 ja se merkitsee sitä, että kohesio on tämä kaikkein virhealttein osa EU-budjettia. Ehkäpä voisin ottaa hieman erittelyä esille, kun puhutaan työllisyys- sosiaaliasioista näissä tuloksissa. Yli puolet 243 maksusta koskivat aluerahastoa. Mitä tulee työllisyys- sosiaaliasioihin, katsoimme läpi 60 sosiaalirahaston eh, transaktiota, mikä merkitsi, että meillä oli 60 tarkastusta yhdeksässä jäsenvaltiossa, jotka katsoivat kymmenen eri operationaalista ohjelmaa. Lisäksi tarkastimme kuusi maksua, jotka tehtiin suoraan komissiolta, jotka koskivat muita sosiaali- ja työllisyysmenettelyitä. Eh, kaksi globalisaatiorahasto, kaksi eh, muuta maksua ja yksi maksu, joka meni kansainväliselle koulutuskeskukselle ja yksi taas joka oli mainoskampanjaan, joka liittyi eurooppalaisen köyhyyden torjunta ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta teemavuoteen. Euroopan sosiaalirahastosta 18-60 hankkeesta oli osittain virheellisiä. 11 määrällistä huomiota, vaikka virheosiot yleisesti ottaen olivat aika matalia. Loput virheet tunnetaan paremmin sellaisena, että ei ole noudatettu sääntöjä, kuten esimerkiksi riittävästi ei ole tarkastettu jäsenvaltioiden hankkeita tai valvontaviranomaisia. Näillä asioilla kuitenkaan ei ole mitään määräisesti mitattavissa olevaa vaikutusta EU-budjettiin. Suurimmat virhelähteet sosiaalirahastohankkeissa ovat kulut, jotka ovat syntyneet, joita ei voida käyttää, jotka eivät kuulu EUn tai kansallisten sääntöjen piiriin – se, että ei ole ollut riittävästi asiakirjoille pohjata nämä toimi, tämä toiminta, tai sitten, että ei ole ilmaistu kuluja, jotka ovat syntyneet tarkastushankkeista. Sosiaalirahastohankkeista on erityisesti maininta äh, luvussa neljä tuomioistuimen kertomuksessa. No sitten nämä kuusi maksua, jotka on äh, tarkastettu, tuomioistuin on sitä mieltä, että komissio teki kaikki nämä maksut yhdenmukaisesti sovellettujen sääntöjen kanssa, eikä näissä ollut mitään virheitä. Vuosikertomuksessamme huomioimme luvussa neljä, että julkisiin hankintoihin kohdistuvat rikkomukset muodostavat miltei kolmasosan kohesiopolitiikan virheistä. Ja nämä liittyvät miltei yksinomaan aluerahaston työllisyys- ja sosiaalikysymyksiin ne juurikaan eivät liity kun verrataan aluekehitysrahastoon, niin tuomioistuin on siinä huomioinut 76 virhettä 143 testatusta hankkeessa, eli 53 prosenttia kaikesta. Sosiaalirahaston virheet eivät niinkään kohdistuneet, vaan 18 60, eli 30 prosenttia hankkeista, jotka testattiin, olivat tällaisia. Lisäksi tarkastelimme hallinto- ja arviointijärjestelmiä jäsenvaltiossa katsoimme kahdeksaa tarkastusviranomaista ja kuutta jäsenvaltiota vuoden 2007-2013 ohjelmointikaudella. Tällä hetkellä tarkastusviranomaisilla on tärkeä rooli, kun puhutaan kulujen laillisuudesta, koska nämä tarkistavat sen, että järjestelmät toimivat ja he osoittavat myöskin vuosikert- tekevät vuosikertomukset komissiolle. Kolme kahdeksasta viranomaisesta tarkastelimme koskevat sosiaalirahastoa ja huomioimme joitain puutteita esimerkiksi, että tarkastusluettelot eivät kata kaikkia näkökohtia, mutta yleisesti ottaen tutkimuksemme tulokset olivat tyydyttävät. Kolme eh, sosiaalirahaston tarkastusviranomaista olivat sellaisia, että nämä olivat ainakin osittain tehokkaita tai kokonaan tehokkaita toiminnassaan. Siksi tuomioistuin tarkasteli komission itsensä tekemää työtä, kun se tarkasteli tarkastusviranomaisten työtä. Ja olimme sitä mieltä, että yleisesti ottaen komissio teki tyydyttävän äh, tutkimuksen. Vuoden 2010 vuositarkastusarvioidessamme, kun arvioimme näitä eri politiikan aloja, kun puhutaan työllisyyspääosastosta, niin olimme sitä mieltä, että vuosikertomus antoi yleisesti ottaen luotettavan arvion kulujen laillisuudesta pääjohtajan alaisuudessa. Mikä tarkistuslausumamme pohjalta olemme esittäneet, että aluekehitysrahaston maksut otettaisiin huomioon ja suosittelemme sitä, että valvomme edelleen sitä enemmän, että Ähm, kaikki edellytykset tulevat täytetyiksi. Ja tämä myöskin siis uuden ohjelmointikauden puitteissa, kun esitetään uusia ehdotuksia uudeksi kaudeksi, jotta voitaisiin tunnistaa mahdollisuuksia yksinkertaistamiseen näissä mm, valintasäännöissä. Lopuksi muutama sana budjetin täytäntöönpanosta. Se löytyy luvusta yksi tästä tuomioistuimen vuosikertomuksesta päähuomiona. Siinä on se, että vuonna 2010 työllisyyspääosasto osoitti 1,4 miljardia euroa vuoden 2006, 2000-2006 ohjelmointikaudelta. Ja vuoden 2010 sosiaalirahaston täytäntöönpanotaso oli 88 prosenttia – mikä osittain liittyy siihen, että sillä on tiukempi suhde maksujen tekemiseen ja siihen, kuinka paljon aikaa käytetään toiminnan hoitamiseen. Haluaisin painottaa, että tässä yhteydessä 88 prosentin täytäntöönpanotaso ei välttämättä ole pelkästään kielteinen asia. Lopuksi saamme huomata, että sitoumukset äh, vuonna 2007, jäljellä sitoumukset 2007-2013 ajanjaksolla äh, ovat huomattavat. Tämäkään ei ole sellainen ilmiö, jota on mitenkään odotettu, kun otetaan huomioon tämä ohjelmointivaihe, jossa tällä hetkellä ollaan täällä aiempi puhuja jo viittasikin siihen, miten paljon tarvitaan täytäntöpanoa vielä voimassa olevalla ohjelmointikaudella. Siinä oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa. Suuret kiitokset ja näin annan puheenvuoron Merton Kantosille Euroopan komissiosta. Yes. <clears throat> Thank you, Madam Chair. Kiitokset puheenjohtaja. Nimeni on ähm, Martison Kantos ja olen johtajana työllisyysosastolla. Haluaisin aluksi kiittää kaikkia erinomaisesta yhteistyöstä ja rakentavasta lähestymistavasta vuoden 2010 tarkastuslausuman tiimoilta ja hiukan täydentää tätä lausuntoa, joka juuri esitettiin parin tekijän osalta ennen kaikkea täytäntöönpanosta ja virhearviosta ennen kaikkea työllisyyden alalla. Täytäntöönpanon osalta on todettu, että kaiken kaikkiaan vuonna 2010 työllisyyspääosasto on pannut täytäntöön 110 prosenttia kaikista sitoumuksista, eli 11,3 miljardista, ja maksujen puolella täytäntöönpanoaste on ollut 88 prosenttia, eli 7,4 miljardia euroa. Suurin puute täytäntöönpanossa on johtunut rahastosta, jossa noudattamamme politiikan vuoksi vuodesta 2008 alkaen on toimittu niin, että aina kun kyseessä olevien jäsenvaltioiden hallinta- ja valvontajärjestelmissä on havaittu puutteita, on siirrytty alhaisempaan täytäntöönpanon näin myös vuonna 2010. Vuonna 2011 tilanne on kuitenkin kääntynyt päinvastaiseksi, tämä pitäneen mainita. Siellä maksumäärärahat ovat nousseet yhteensä 1,2 miljardin ennen kaikkea, koska on ollut siirtoja, jotka ovat olleet pääosastosta toiseen. Eli tämä vaje, joka on ollut, on nyt vuonna 2011 kääntynyt ja sen pitäisi olla selkeä lisä tutkimus- ja maatalouspääosastojen välillä. Meillä on myös EPA, jossa meillä on ollut alhaisen tason toteutumista ja se on johtanut siihen, että ehdokasvaltioilla on ollut alhaisempi toteutumisaste. Tässä kohtaa nämä luvut ovat kuitenkin huomattavasti pienempiä. Sitten pari sanaa tilintarkastustuomioistuimen huomioista. Kuten tuomioistuin totesi, keskitytään eh, luku neljä koheesiopolitiikkaan kokonaisuutena ja siellä on esitetty 7,7 prosentin virheluku koko koheesioperhettä koskien. Se ei tarkoita pelkästään Euroopan sosiaalirahastoa, sen osuus on noin 18 prosenttia näistä maksumäärärahoista vuonna 2010, vaan se koskee myös aluerahastoa, energiaa ja muita. Ja siksi osana koheesiopolitiikan pakettia, joka hyväksyttiin tänä vuonna lokakuussa, komissio on laatinut asiakirjan, jossa analysoidaan viime vuosien virheosuuksia vuodesta 2006 alkaen – me olemme analysoineet tässä sekä minkä tyyppisiä virheitä on tapahtunut, että myös miten ne ovat maantieteellisesti jakaantuneet. Asiakirjasta käy selvästi ilmi, että vuodesta 2008 alkaen siitä alkaen, kun työllisyyspääosasto on noudattanut tiukempaa politiikkaa, sosiaalirahaston osuus virhemarginaalissa on ollut hyvin rajallinen ja tämä myönteinen suuntaus on jatkunut myös vuonna 2010. Jos nyt halutaan, niin meidän oma osuutemme, jos näin voi sanoa, koheesiopolitiikassa on hyvin pieni. Se on ollut sitä vuodesta 2008 alkaen ja näin on edelleenkin vuonna 2010. Tämä työasiakirja, johon viittasin ja joka komissiossa on hyväksytty osana koheesiopakettia, pakettia osoittaa myös, että meillä on eh, hyvin selkeää vakiintumista seitsemässä Euroopan kehitysrahastossa näiden jäsenvaltioiden joukossa. Tässä on ollut kyse myös kohdennetuista toimista meidän puoleltamme. Ennen kaikkea aluepääosasto ja työllisyyspääosasto ovat keskeisesti ottaneet esille, minkälaisia puutteita on havaittu näissä hyvin rajallisessa määrässä jäsenvaltioita pitänee ehkä ottaa esille Euroopan sosiaalirahaston täytäntöönpanossa havaitut ongelmat. On olemassa myös niin sanottuja ei-sosiaalirahastobudjettikohtia, jotka on huomioitu samassa yhteydessä. Esittelijä on ottanut esille joitakin erityisiä kysymyksiä, jotka koskevat teknistä apua, joitakin pilottihankkeita ja niiden täytäntöönpanoa työllisyyspääosastossa tämän kyseisen vuoden aikana. On kysytty myös apurahoista ja niiden avunsaajista ja kysytty kaikesta muusta tiedosta, joka on esitetty teille esittelijältä saamiemme kysymysten ähm, vastauksena. Kiitoksia ja seuraavana herra Öri. Kiitokset, rouva puheenjohtaja. Minun täytyy todeta, että oikeastaan minä olen aika onnellisessa tilanteessa, koska osittain minun tarvitsee vain vastustaa, mitä vuoden 2010 vastuuvapauden osalta on jo todettu. Eli meillä on käyty erittäin hyvää ja rakentavaa vuoropuhelua eri osapuolten välillä. Olen tavannut herra Kantosin ja häntä avustavat työntekijät ja voin kertoa muillekin kollegoille, että itse asiassa kaikkiin meidän kysymyksiimme on saatu vastaukset. Niihin on saatu myös hyvin kattavat vastaukset ja minun on vielä korostettava sitä, että aiempina vuosina, edeltävinä vuosina meillä oli useinkin tarve käydä hyvin pitkällistä kirjeenvaihtoa ennen kuin eri vastuuvapaudet voitiin myöntää – tänä vuonna tilanne on täysin toisenlainen. Nimittäin tänä vuonna niillä alueilla, joilla vielä viime vuonna oli selkeästi ongelmia, on päästy laillisuuteen ja sääntöjen mukaisuuteen ja siksi voin vain vahvistaa sen, mitä olen jo kuullut tilintarkastustuomioistuimen ja komission puolelta. Eli vaikuttaa siltä, että viime vuonna on saatu aikaan todellinen tulos sen pohjalta, että me olemme kiinteästi pitäneet kiinni näkemyksestämme, sillä tämä suuntaus on selvästikin parempaan päin. Joka tapauksessa on arvioitava positiivisesti se, että 18 prosenttia koheesiovaroista on maksettu sosiaalirahaston kautta ja nämä sitoumukset on saatu täytettyä sataprosenttisesti. Ellen nyt erehdy, niin maksujen osuus on 97,1 prosenttia, eli on päästy erittäin paljon pidemmälle, suuri askel eteenpäin. Tuo 7,7 prosenttia on myös melkoinen parannus aiempiin vuosiin verrattuna. Kyseessä on siis tuo virhemarginaali, virheluku tai osuus. Se kuulostaa ehkä aluksi melko korkealta, mutta kyseessä on kuitenkin suuntaus parempaa kohti. Ja joka tapauksessa meidän on ymmärrettävä komission tehneen jo paljon tämän virheosuuden pienenemiseksi ja sen pienentämiseksi. On hyvä, että komissiossa tehdään paljon ja eri jäsenvaltioille kerrotaan säännöistä paremmin. Myös jäsenvaltioiden viranomaiset saadaan työskentelemään paremmin ja tehokkaammin. Pääosasto, joka vastaa työllisyysasioista on huomauttanut myös, että se haluaisi tehdä tiivimpää yhteistyötä petosten torjuntavirasto Olafin kanssa. Tämä äh, yhteistyö tietysti vain palvelisi meidän tarkoitusperiämme, eli tuota virhelukua voitaisiin saada entisestään alenemaan. Olen myös kysynyt yksittäisistä erillisistä hankkeista – ja olen saanut hyvin rauhoittavat vastaukset kaikkiin kysymyksiini. Haluaisimme myös kannustaa komissiota jatkossakin toimimaan siten, että kaikki kokonaistalousarvion yksittäiset kohdat meidän alaltamme tutkitaan tarkoin. On tärkeää selvittää, miksi kaikkia maksuja ei ole voitu toteuttaa, vaikka me täällä valiokunnassa olemme vahvasti toimineet sen puolesta, että yksittäiset maksusitoumukset saataisiin nousemaan. Uskon, että tässä on edelleen yhteistyön paikka meidän ja komission välillä. Lisäksi pidän tärkeänä sitä, että lyödään lukkoon selkeät viitearvot globalisaatiorahastolle ja vielä aivan lopuksi haluaisin todeta olevani sitä mieltä, että näissä monissa teknisissä maksuissa on myös saatu paljon hyviä vastauksia me tarvitsisimme oikeastaan yksittäisiä jäsenvaltioita koskevat tiedot ja siksi haluaisimme pyytää komissiota ottamaan tässäkin asiassa edistysaskelen. Yleisesti ottaen nämä kertomukset ovat hyvin myönteisiä ja osoittavat, että monet eri ponnistelut, joihin on ryhdytty, ovat myös kantaneet hedelmää. Ja piakkoin voimme myös saada minun konkreettisen tekstini. Luonnollisesti olen myös teidän käytössänne, jos teillä on mahdollisia mm, tarkistuksia tehtävänänne. Suuret kiitokset. Yes, thank you. I... Kiitos. Niin, minäkin haluan todeta tilintarkastustuomioistuimelle, että heidän lukunsa kuulostivat aika korkealta, mutta on äh, hyvä kuulla komissiolta, että oikeaan suuntaan ollaan menossa. Tämä on selvästi hyvä uutinen. Kaikki tiedämme kuitenkin, että parantamisen varaa edelleenkin on, vaikka suunta onkin oikea. Pari päivämäärää tästä vain. 20. joulukuuta mennessä tarkistukset käännettäväksi, 25. helmikuuta käsittely, hyväksyntä 13. helmikuuta, budjettivaliokunnan hyväksyntä 22. maaliskuuta ja täysistunto toukokuussa. Haluaisin kiittää Haadia tilintarkastustuomioistuimesta ja kantoa komissiosta. Minusta ainakin tämä oli äärimmäisen hyödyllinen asian käsittely, joten kiitos molemmille tästä ja nyt siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan. Ja sehän on kohta kahdeksan. Niin, olin kyllä oikealla sivulla. Nyt on kyse sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen äh, ja täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta. Ja tässä esittelijä Milan Cabrno. Puheenvuoro teillä, olkaa hyvä. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám... Niin hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, niin haluaisin esitellä teille tämän mietintö luonnoksen liittyen sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen. Ihan aluksi haluaisin sanoa, että perustavoitteena on se, että taataan se, että ihmiset, jotka tulevat EUn alueelle, eli ei ainoastaan jäsenvaltioiden kansalaiset, vaan myös ikään kuin valtiottomat ihmiset tai pakolaiset, työntekijät ja työttömät, heidän pitäisi aina olla sosiaaliturvajärjestelmän piirissä – ja heille pitäisi kuulua kaikki oikeudet, joita tähän liittyy, ja heidän ei pitäisi maksaa maksuja kahteen maahan samaan aikaan. Tällä hetkellä kansalaisten oikeudet, niitä on rikottu. Meillä on oikeuskäytäntö Euroopan unionin tuomioistuimesta ja sitten meillä on erilaisia sosiaaliturvajärjestelmien tulkintoja eri jäsenvaltioissa, joten me tarvitsemme yksinkertaistamista, jotta tulkinnasta tulee helpompaa ja jotta nämä järjestelmät ovat yhteensopimia. Minä tuen sitä, että yksinkertaistetaan mahdollisimman paljon ja tehostetaan tämän asetuksen 883-2004 ja 883 tai 987-2009 asetuksen muuttamista. Tähän liittyy kolme asiaa tähän ehdotukseen. Ensimmäinen on se, että kriteerit sellaiselle tilanteelle, jossa jollakin henkilöllä ei ole tai joka ei toimi pääasiallisesti yhdessä jäsenvaltiossa. Sitten toinen tärkeä asia on se, että pitää selventää termiä rekisteröity osoite erityisesti lentohenkilökunnalle. Ajatellaan tällaista kotipaikan käsitettä, joka on sellainen paikka, josta lentoyhtiö yleensä lentää, ja sen pitäisi olla kriteeri sille, että määritellään tämän henkilön kotipaikka ja rekisteröintipaikka sosiaalijärjestelmän osalta. Sitten työ, työttömyyskorvaukset, tai rajatyöntekijöiden tilanne. Jotkut ihmiset ovat vakuutettuja, jos he joutuvat työttömiksi sellaisessa viimeisessä paikassa, jossa he työskentelivät, mutta sitten kuitenkaan ei ole olemassa työttömyysjärjestelmää tietyille ihmisille. Eli tässä on paljon eroavaisuuksia ja tätä pitäisi yksinkertaistaa. Haluaisin korottaa, että minun tavoitteeni mietinnön esittelijänä on se, että taattaisimme, että me meillä on ymmärrettävä ratkaisu tähän asetelmaan. Meidän pitää keskustella komission kanssa ja meidän pitää saada ratkaisu tähän asiaan. Eli meidän pitäisi saada sopimus ensimmäisessä käsittelyssä. Ja haluaisin sanoa, että viime vuonna ensimmäinen 12. neuvosto sai aikaan yleisen lähestymistavan – tähän asiaan ja haluaisin myös kertoa teille, että komissio tämän neuvoston kokouksen aikana hyväksyi tai sopii siitä, että se tarkistaisi tätä direktiiviä tai asetusta kahden vuoden aikana. Eli he sanoivat, että he olisivat kiinnostuneita laajemmasta keskustelusta. Eli tämä ihan aluksi. Ja lisäksi halusin vielä sanoa, että perustuen tällaisen yleiseen lähestymistapaan neuvostossa ja jäsenvaltioiden aloitteisiin, minä olen valmis tekemään lisää tarkistuksia, jossa otetaan huomioon eri tulokset, joita on saatu neuvoston keskusteluista. Ja nyt haluaisin, että varjoesittelijät tulevat mukaan 10. tammikuuta kokoukseen. 10. tammikuuta iltapäivällä. Kiitos. Kiitokset. Haluaisin pyytää joitakin puheenjohtajamaan puolelta ottamaan kantaa. Ymmärtääkseni siellä on joku paikalla. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Suuret kiitokset. Kiitos tosiaan puheenjohtaja. Puheenjohtajamaan Puolan nimissä haluan mielelläni vahvistaa, mitä esittelijä juuri totesi. Eli ensimmäinen päivä joulukuuta me olemme sopineet yhteisestä lähestymistavasta neuvostossa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta. Tähän on joitakuita tarkistuksia ja on myös esitetty asiakirja 1778 neuvostossa. Haluaisin vielä lisätä, että Puola puheenjohtajamaana on hyväksynyt lähtökohdakseen jo Unkarin puheenjohtajakaudella tehdyn työn ja vuoden alkupuolella oikeastaan suurimmat ristiriitaisuudet liittyivät etuuksiin, jotka kohdistuvat itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja itsensä työllistäviin henkilöihin. Tätä olemme käsitelleet aivan erityisesti. Me keräsimme vastauksia kyselylomakkeen avulla ja saimme näin selville enemmän yksityiskohtia työttömyysvakuutusjärjestelmän toiminnasta. Keräämämme aineiston perusteella meidän oli mahdollista muotoilla kompromissiehdotus. Olemme iloisia siitä, että neuvotteluissa esittämämme ehdotuksen pohjalta olemme onnistuneet ottamaan monen eri jäsenvaltion vaatimukset huomioon ja olemme tyytyväisiä siitä, että on saatu aikaan tällainen yleinen lähestymistapa. Siksi me toivomme myös, että Euroopan parlamentin kanssa voidaan päästä yhteisymmärrykseen tästä aiheesta jo ensimmäisessä käsittelyssä. Suuret kiitokset. Kiitokset ja nyt otamme vielä komission edustajan Tackard. Thank you, Chair. Perhaps a few words. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkäpä muutama sananen tästä komission ehdotuksen taustasta. Tätä ehdotusta me pitää tarkastella niin sanottujen muiden tarkistusten valossa. Olemme vieneet tätä eteenpäin 14.08.71 14.08.71 asetuksen valossa. Ja sitä on tehty miltei vuosittain. Näiden säännöllisten tarkistusten tavoitteena on ollut se, että otetaan huomioon jäsenvaltioiden muutokset niiden kansallisessa lainsäädännössä ja äskettäinen kehitys varsinkin se, mikä liittyy kahteen äskettäiseen tuomioistuimen päätökseen. Erityistä tässä ehdotuksessa on se, että ensimmäistä kertaa meillä on nyt tämänkaltaiset ö, ylimääräiset tarkistukset. Jonkun aikahan on kulunut jo siitä, kun molemmat asetukset on hyväksytty, perusasetus ja täytäntöönpaneva asetus. Ja siitä syystä löytyi tarve sille, että jotkut liitteet molemmista asetuksista piti mukauttaa, että otettaisiin huomioon jäsenvaltioiden lainsäädäntömuutokset. Samalla oli tarvetta sille, että piti selventää tiettyjä käsitteitä, jotka tulivat esille tuolla perusasetuksissa, jotta saataisiin aikaiseksi yhdenmukainen tulkinta. Ja näin voitiin sulkea joitakin sellaisia pieniä puutteita, jotka näissä kahdessa asetuksessa oli. Haluan korostaa sitä, että tässä on kyseessä kuitenkin tekninen toimenpide. Ja se on tehty jo useaan otteeseen suhteessa aiempiin asetuksiin. Ja kiitos Puolan puheenjohtajavaltion toimenpiteiden nyt pääsimme yhteisen lähestymistapaan, oikean suuntaisen sellaisen, joka on siis yhteisymmärrys tästä ehdotuksesta. Kiitoksia ja Essaja. Kiitos puheenjohtaja. Aivan kuten raportoija täällä jo sanoi, niin kyse on hyvin pitkälti teknisestä yhteensovittamisesta ja hän nosti esille kaksi keskeistä kysymystä. Ensinnäkin tämä rekisteröity osoite ja sen määritelmä ja toisena asiana yrittäjän työttömyyskorvauksen eksportointi. Jos henkilö, joka yrittäjänä joutuu työttömäksi, jatkaa edelleenkin asumista siellä työntekomaassa ja sitä kautta on käytettävissä työvoimassa, on ihan luonnollista, että hän saa työttömyyskorvauksen, mutta jos hän muuttaa pois tuosta työntekomaasta takaisin kotimaahansa, niin joudumme kyllä tarkastelemaan tätä kysymystä mielestäni tarkemmin onko mahdollista että siinäkin tapauksessa hän saa edelleenkin työttömyyskorvausta vaikka ei ole käytettävissä enää työvoimassa. ajan voittamiseksi en tarkastele tämän pidemmälle näitä muita kysymyksiä uskon että monet tekniset yksityiskohdat saadaan yhteensovitettua ja odottelen yhteistyötä innolla. kiitos. Thank you, Mrs. Kiitokset. Lambert. Uh, thank you, President, and I very much... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos äh, tälle työn määritelmälle. Se on hyvä. Tämä on todellakin teknisiä, tekninen asia, mutta sillä on vaikutuksia yksilöiden elämään, joten äh, pitäisi olla tietoinen siitä, että mitä tämä teknisyys sitten oikein tarkoittaa. Sitten tämä rekisteröity osoite, ja se kysymys, se on tietysti kiinnostava tässä valiokunnassa, koska monet meistä haluaisimme, että tässä olisi kyseessä ikään kuin merkityksellinen rekisteröity osoite eikä vain joku mikä tahansa osoite, jolla sitten pyritään hyötymään sosiaaliturvasta tietyssä jäsenvaltiossa. Tämä on tietysti kysymys, joka liittyy tähän. Me tiedämme, että jotkut yritykset tutkivat, että minkälaisia, miten he saisivat sosiaaliturvamaksut matalemmaksi jossakin muussa maassa kuin missä se, ne he toimivat. Ja tämä on erittäin kiinnostava kysymys tässä asiassakin. Kiitoksia. Säkös. No, <clears throat> un minuto, señora presidenta, para decir al ponente que iremos a la reunión del día 11. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan sanoa esittelijälle, että kokousta silloin pitää 11. päivä, kun olemme nyt kuulleet neuvostoja ja komissiota, niin tiedämme, että kyseessä on sopimus, jota neuvostossa yksimielisesti tuetaan. Tavoitteena pitäisi olla se, että asia hyväksytään ensimmäisessä käsittelyssä. Kyseessä on hyvä ratkaisu, hyvä kompromissi. Se tarjoaa ratkaisun ongelmaan, varsinkin kun tarkastellaan tuota rekisteröityä lentoyhtiöiden kotipaikkaa ja ihmisten työolosuhteita ja mahdollisuutta tarkastella uudelleen sitä, miten hyvin järjestelmä toimii. Olettaisin, että ensimmäisessä käsittelyssä nopeasti pääsemme ratkaisuun. Edustaja Ovir seuraavana. Mrs. Over. Tänään puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Myös me tuemme tätä asiaa ja meidän mielestämme nämä muutokset ovat tarpeellisia, vaikka ovatkin teknisiä sisällöllisesti kuitenkin ne ovat erityisen tärkeitä ihmisille. Ja jos otan huomioon siitä, että jäsenvaltioissa on tapahtunut muutoksia lainsäädännössä tässä välissä, niin emme tietenkään ota silloinkaan huomioon sitä, että kansalaistemme perusoikeus on liikkumisen vapaus. Silloin jätämme nämä oikeudet huomiotta. Eli muutokset ovat siis tarpeellisia ja tällä hetkellä niitä ei ole mahdollista tehdä yksittäin jäsenvaltioissa, vaan siksi ne täytyy tehdä Euroopan unionissa, mikä tietenkään ei tarkoita sitä, että jäsenvaltioiden vastuu omien sosiaaliturvajärjestelmiensä järjestämisessä äh, häviäisi mihinkään. Kiitoksia. Kiitos ja Omen Drauten. Uh, niin, Omen Rauten, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä yhdyn kaikkiin niihin, jotka sanovat, että tämä tekninen muutos tai tekniset muutokset ovat aika pitkälle meneviä ihmisille, joita ne ehkä koskevat. Ja uskon puheenjohtaja, että meidän on kaikkien huolella tarkasteltava näitä tarkistuksia, joita on ehdotettu esimerkiksi kirjelaatikoyritysten osalta. Me tiedämme kaikki, että on olemassa rahtiyrityksiä, jotka ovat joskus pelkkää rakennelmaa toisessa jäsenvaltiossa kirjattuja pelkästään siksi, että omassa maassa sosiaaliturvaa pidetään liian kalliina. Ja meidän on tähän pantava vastapainoksi hyvää lainsäädäntöä, puheenjohtaja. Se, mitä tässä on, ei vielä riitä. Toinen seikka, joka on minusta hiukan hankala, on tämä eläkeosuusmaksu. Uskon, että tässäkin kohtaa meidän on vielä tarkasteltava tilannetta huolella. Kolmas kohta, jonka haluan ottaa esille, koskee työttömyyskorvausta Minun osaltani pitäisi kyllä olla mieluummin niin, että jos on työskennellyt jossakin viisi vuotta tai pidempään ja palaa sen jälkeen maahan, niin pitäisi ainakin olla jonkinlainen oikeus työttömyyskorvaukseen työ, työskentelymaassa. Puheenjohtaja, en ole vielä pitänyt näitä tarkistuksia mitenkään lopullisina. Käyn keskusteluja Sarin ja muiden kanssa ryhmässäni ja siellä tarkastelemme, hoidammeko tämän näin. Uh, go back to the rapporteur, Mr. Chapman. Ja jälleen esittelijä, olkaa hyvä. Děkuji kolegové a kolegyně za všechny příspěvky. Niin, kiitos kollegat. Kiitos erittäin paljon kaikista kommenteistanne. Me varmasti olemme pystyneet määrittelemään tärkeimmät asiat, joista sitten päätetään. Ja meidän pitää sitten ottaa huomioon yhteiset etumme, jotta voidaan taata sen, että nämä tekniset standardit, joilla on vaikutuksia ihmisten elämään jäsenvaltiossa, otetaan huomioon. Ja pitää taata, että tämä standardi, jota ehdotetaan, hyväksytään ensimmäisessä käsittelyssä. Haluaisin tukea tätä ja haluaisin pyytää, että te tuette tätä sovintoa, jotta voisimme hyväksyä tämän ja taata sen, että komissio ottaa huomioon tämän ehdotuksen. Kiitos. Ähm, suuret kiitokset tästä ja kerron teille nämä päivämäärät. Tarkistusten jättöraja 11. tammikuuta kello 12. Tarkituksia käsitellään 25. 26. tammikuuta. Työllisyysvaliokunnan hyväksyntä 29. helmikuuta tai ensimmäinen maaliskuuta ja täysistuntokäsittely huhtikuussa. Ja nyt siirrymme äänestykseen. Toivottavasti kaikilla on äänestyskorttinsa mukanaan täällä paikalla. Kertokaa meille, ellei. Ja voimme varmistaa, että äänenne otetaan kuitenkin huomioon. Ensimmäinen äänestys koskee yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän kehystä. It doesn't, uh, Thank you very much. Okay, right. No niin, hyvä. Kuinka monella ei ole äänestyskorttiaan mukana? Ehkä voitte antaa merkin, herra Öri. Selvä. Siirrymme äänestämään. Ensimmäinen äänestys siis Kristensenin ähm, mietinnöstä EUn yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva kehyskompromissi A puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sen jälkeen tarkistus viisi jaettua äänestystä pyydetty ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Uskoakseni se on nyt tarkistettava. Äänestys alkaa ensimmäisestä osasta. Äänestys päättyy. 26 puolesta 15 vastaan hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta. Anteeksi. Siis viidessä mennään, tarkistus viisi. Niin, siinä oli äsken 14 äh, koneellisesti äänestänyttä ja teidän äänenne se oli 15. Nyt siis toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksyttykö? Ei raukea, anteeksi. Um, tarkistus kuusi suullinen tarkistus esittelijältä. Siinä sanotaan, että puitteet ovat ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Se raukeaa kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Tarkistus kymmenen. Äänestys päättyy. 20 kolme puolesta, 18 vastaan hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Uskoisin, että tämä oli samalla enemmistöllä, mutta tarkistamme varmuuden vuoksi 11 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 19 vastaan. Se on siis hyväksytty ja 12 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 17 vastaan hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää Uskoakseni tämäkin on tarkistettava, siis tarkistus 23 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 19 vastaan, hyväksytty. Kompromissi E puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi F puolesta, vastaan, tyhjää, Tämä tarkistetaan. Kompromissi F. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta 23 vastaan hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan. Tämä täytynee tarkistaa. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 21 vastaan raukeaa. 29 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni samalla enemmistöllä, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa tarkistuksesta 29. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 23 vastaan raukea. 30 on poisto puolesta vastaan. Tämä on vähän tasainen lopputulos. Tarkistamme koneellisesti tarkistus 30. Äänestys päättyy. 23 puolesta 19 vastaan se on siis hyväksytty ja 31, 32 raukeavat. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 siinä on kyseessä poisto puolesta vastaan tyhjää se on hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt siirrymme kompromissiin K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää. Se meni nurin. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 20 vastaan hylä, hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 on vedetty pois, 62 kielellinen muutos, ei äänestetä, 63 vedetty pois, 64 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 65 puolesta. Tarkistamme 64 äänestys alkaa. Saatoitte olla oikeassa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 19 vastaan, aivan totta, kiitokset. Se on siis hyväksytty. 65 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän koneellisesti. 65. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta 17 vastaan. 66 puolesta vastaan Voimmeko tarkistaa tämän koneellisesti? 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 23 vastaan hylätty. 67 puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa puolesta siis vastaan? Tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja näin loput olivat jossakin kompromississa vai oliko siellä jokin, jota ei hyväksytty? Kuusikymmentäyhdeksän, seitsemänkymmentä, seitsemänkymmentäyksi raukeavat. Loppuäänestys siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, ei vastaääniä, kuusi tyhjää ääntä. Onnittelut herra Kristensenille. Siirrymme seuraavaan äänestykseen, joka koskee Rova Jaakonsaaren mietintöä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytykset yrityksen sisäisen siirron yhteydessä, neuvoston ja parlamentin yhteinen ehdotus. and 72. 68, 39, 70, 71, 72, niin yli hypätään, niin sitten mennään kohtaan seitsemän, tarkistuksen seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 73 raukeaa, 74 raukeaa, kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää se raukeaa, hylätty. Sitten kompromissi B puolesta vastaan. Kompromissi Bstä äänestetään koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäyksi puolesta ja 22 vastaan, eli se on hylätty. 78 puolesta vastaan. Äänestetään koneellisesti. 78 tarkistus on kyseessä. Äänestys on päättynyt. 18 puolesta, 21 vastaan, eli se on hylätty. 79 puolesta vastaan. Sama juttu äänestetään koneellisesti. 79 äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. 18 puolesta 24 vastaan, eli se raukeaa, se hylätty. Kompromissi B1 puolesta vastaan, tyhjää, se on hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 86 on vedetty pois, 87 puolesta vastaan. Äänestetään koneellisesti 87 tarkistuksesta. Äänestys on päättynyt. 22 puolesta, 17 vastaan, eli hyväksytty. 88 on sama kuin 87 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi D puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi K puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi E puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yksi, yksi puolesta, vastaan, tyhjää. Se on hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Tämä ei ole selvä, eli puolesta, tarkistus 13 on kyseessä vastaan. Minun täytyy tarkistaa tämä koneellisesti, eli 13 ta- tarkistus, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta, 22 vastaan. Se on hylätty. 110 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 15. Ah, tarkistetaan 14. Tämä meni niin nopeasti. Äänestys päättyy. äänestys päättyy. 26 puolesta, 17 vastaan, eli hyväksytty. 15 puolesta vastaan, tyhjää. Tämä on hyväksytty. 111 ei käsitellä. Ja 113 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 raukeaa. Ensimmäinen osa, toinen osa. viisi puolesta vastaan. Tämä ei ole selvää. Eli puolesta 115 tarkistuksesta on kyse vastaan tyhjää. No niin, tarkistetaanpa koneellisesti. Äänestys on avoinna. Äänestys päättyy. 23 puolesta 21 vastaan, eli se on hyväksytty. 116 raukeaa, 117 ja 123, niitä ei käsitellä. Sitten seuraavat on poistettu. 127 vastaan, tämä on hylätty. Anteeksi, mennään takaisin kompromissi kompromissi B. Eli yksi yksi kuudesta pitää äänestää. Eli Martin Kanslerin tarkistus 116 puolesta vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. Sitten kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 ja 128, niiden yli hypätään sitten kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121, sen kattaa kompromissi, eli anteeksi tästä sekaannuksesta. 134 raukeaa, kompromissi H on hyväksytty. Sitten 135-149, niitä ei voida hyväksyä, eli kompromissi Iissä ollaan nyt puolesta vastaan. Tarkistetaan kompromissi I. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 29 puolesta, 13 vastaan, eli hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184, 191, niitä ei voida hyväksyä. Eli mennään kohtaan 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, mutta luulen, että tämän hyväksytty äänestys alkaa 24 tarkistuksessa ollaan. Äänestys on päättynyt. 26 puolesta, 17 vastaan, eli hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan, eli tämä on hyväksytty. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta. sehän me juuri teimmekin. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys on alkanut 34. Tarkistus. Äänestys on päättynyt. 17 puolesta 25 vastaan, eli se on hylätty. 35 on samanlainen kuin äh, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Niin, en tiedä miksi näin on, mutta näin vain on. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa 39. Tarkistuksesta on kysymys. Äänestys päättyy. 17 puolesta 26 vastaan, eli se on hylätty. Sitten tarkistus kolme raukeaa. 40, rau, 40 siitä äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 on vedetty pois, 49 puolesta vastaan tyhjää. Tämä taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti. 49 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 20 vastaan. Se on hyväksytty. 50 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 52 ja niin edespäin. Niitä ei hyväksytä sitä 55 puolesta vastaan. Tyhjää Äänestetään koneellisesti. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta, 21 vastaan. Anteeksi, 24 vastaan. Se on hylätty. 56, sitä ei voida hyväksyä sitten 6 puolesta vastaan Eli puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 58 raukeaa ja seuraavatkin raukeavat. 65 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 65 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 16 vastaan, eli se on hyväksytty. 66 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 67 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten lopullinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 5 vastaan, yksi tyhjä. Eli se on hyväksytty onneksi olkoon Jaakonsaarilla. Any other business? No, I don't think so. That just uh, concludes. Onko muita asioita? Ei. Eli tässä on kokous. Seuraava kokous on tammikuussa. Ja te saatte nämä päivämäärät pian. Meillä ei vielä ole niitä. Ah, 25. ja 26. tammikuuta kokouspäivät. Kiitoksia.